14. huhtikuuta, 11.20. huhtikuuta ja toinen toukokuulta. Niin kierrätetään, niitä ilmeisesti voidaan pitää nyt hyväksyttyinä. Kiitoksia. Sitten puheenjohtajan ilmoituksiin ja olen erittäin tyytyväinen voidessani toivottaa tervetulleeksi Mario Dragin valiokuntaan. Tämä julkinen kuuleminen tapahtuu 109 säännön mukaisesti työjärjestyksessä Euroopan parlamentissa ja se on osa menettelyä, josta puhutaan 283 artiklassa perussopimuksessa, kun nimitetään ehdokas 24. kesäkuuta, tai siis että neuvoston ehdokas. Ne kaksi ensimmäistä tuntia tästä kuulemisesta käytetään EKP-kysymyksiin, Euroopan keskuspankin kysymyksiin, EKPn pääjohtajan roolista keskustellaan ja sitten vielä 30 minuuttia tämä erotetaan tästä muusta perustuspohjaisesta kuulemisesta ja tämän viimeisen puolen aikana sitten kuuntele, käsittelemme Euroopan keskus pankkijärjestelmää, ESRBtä. Tässä on kysymyksiä, joten pyydän, että jos teillä on kysymyksiä tästä, niin älkää kysykö sitä ensimmäisessä vaiheessa. Siis tähän muistatte, että parlamentti halusi varmistaa, että erotetaan nämä asiat toistaan. Kuuleminen nyt kun olen tässä kaikkia tervehtynyt, niin kuulemisessa seuraavaksi kuulemme herra Draghia itseään 10 minuutin ajan. Sen jälkeen kysymyksiä ja vastauksia, EKP-kysymysten kysymyksiä ja vastauksia. Euroopan riskikomiteasta ja sitten herra Draghi, esittää loppukommentit ja siihen sitten virallinen kokous päättyy. Joten kiitoksia kaikille tässä vaiheessa jo Mario, jos olet valmis ole hyvä. Thank you. Madame la Présidente, mesdames, Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia olla tänään täällä valiokunnan edessä, talous- ja valiokunnassa. Haluan ensinnäkin kiittää puheenjohtajaa Rova Sharon Bowlesia ja kaikkia valiokunnan jäsenet, jotka antavat tilaisuuden kertoa Euroopan tal- raho- talous- rahaunionista ja haasteista edessämme. Minulla on kunnia olla ehdokkaana Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, koska uskon todella, että talous- ja rahaliitto samoin kuin eurokin edustaa menestystä, joka pitää voida säilyttää kaikkien kansalaistemme hyväksi. Mikään hiljattainen tapahtuma mukaan lukien talouskriisi ei pysty kunnolla vaarana, vaaranalaistamaan tai kyseenalaistamaan tätä menestystä. Ranskani on kuitenkin liian huonoa nyt, että jatkaisin tällä kielellä, joten siirryn nyt Englantiin. Kuten sanoin, minulla on kunnia olla tässä valiokunnassa kuulemisessa ja luotan, että olette lukeneet tämän CV-osuuteni haluaisin korostaa oikeastaan menneisyydestäni kolmea asiaa ammattikokemustani ja rahoituskysymyksissä ja keskuspankkiirina ja kokemustani ja sitten olen pitkään ollut sitoutunut EUn asioihin ja asiaan. Olen ollut e, yleensä e, Euroopan keskuspankin neuvostossa vuodesta 2006 koska olen Italian keskuspankin pääjohtaja, uskon, että olemme pystyneet saamaan aikaan EKPn jäsenenä varsin myönteisiä tuloksia, vaikkakin edessä on äärimmäisen hankalia vaikeita haasteita. Myös osallist, olen osallistunut moniin päätöksiin, jotka johtivat euron syntyyn vuonna 1991 kun olin pääsihteeri valtiovarainministeriössä Italiassa, minulla oli, johdin Italian delegaatiot, jotka neuvottelivat Maastrichtin sopimuksesta. Sitten olin aktiivisesti mukana monissa eri vaiheissa, joilla pyrittiin varmistamaan se, että Italia otti myös euroon käyttöön aivan erityisesti kunnianhimoinen finanssipoliittinen sopeutus, johon ryhdyttiin 90-luvulla sain huomattavaa kokemusta yhteisistä eurooppalaisista kysymyksistä ja kansainvälisistä kysymyksistä, Haluaisin vain mainita, että vuodesta 2006 olen johtanut rahoitusvakausfoorumia, sitten siitä tuli rahoitusvakauskomitea vuonna 2009. Tässä on mukana kansainvälisiä, kansainvälisiä vastuullisia, jotka ovat vastuussa rahoitusvakaudesta ja kansainvälisistä standardeista ja niiden asettamisesta. Ja olen ollut täällä ennenkin kertomassa työtä, jota FSB tekee rahoitusvakauskomitea siis. Ensin haluaisin sanoa, että minulla on kunnia olla ehdokkaana EKPn pääjohtajaksi, koska minä uskon, että EMU, euro, sen keskiössä on varsinainen menestys. Haluaisin sanoa, että mikään hiljattaisista tapahtumista mukaan lukien globaali kriisi on kyseenalaistunut tätä faktaa euro on asettautunut vahvaksi kansainväliseksi rahoitusvälineeksi. Euro euroalueen kauppa on edistynyt, rahoituksellinen integraatio on saanut valtavaa, valtavaa lisävauhtia. Hintavakaus on nyt juurtunut eh, taloudelliseen käyttäytymiseen 12 vuoden aikana, kun on ollut voimassa vuosittainen inflaatio. Inflaatioalueella alueella on ollut aina hiukan alle 2 prosenttia täysin linjassa sen mukaan, miten määriteltiin eh, hintavakaus EKPssä aikanaan. Tämä saavutus että, mm, kuiten, silti hinnathan ovat nousseet öljyn ja muun alalla, inflaatio on silti ollut varsin tasolla. Olen hyvin tietoinen siitä, että vaikutuksia jakelulle on ollut johtuen vuosien antamasta luottamuksesta eurojärjestelmä on pitänyt Pystymään pitämään inflaatiodotukset kriisikin aikana vakaina ja toimimaan joustavasti ja nopeasti poikkeuksellisissa olosuhteissa ilman emua reaktio erilaisiin rahapoliittisiin tilanteisiin ei olisi voinut olla niin nopeaa ja päättäväistä. Olisi ollut käytännössä mahdotonta saavuttaa samantyyppistä koordinaatiota rahoituskysymyksissä rahoitusalalla. Tämä uskottavuus on asia, joka pitää jatkossakin säilyttää ja olen täysin sitoutunut näin tekemään. Uskon, että juuret tässä löytyvät riippumattomuudesta, jonka perustumus myöntää EKPlle, jotta se voi jatkaa mandaattiaan säilyttäen hintavakautta. Uskon myös vakaasti, että vastapuolena sen riippumattomuudelle EKPn täytyy varmistaa, että kun se harjoittaa tehtäväänsä, niin samalla otetaan äärimmäisen suurta vastuullisuutta ja avoimuutta. Ennen kaikkea ajatellen kansalaisia ja heidän valittuja edustajia Euroopan parlamentissa. Odotan mielenkiinnolla sitä, että voin jatkaa suoraa tuloksellista avointa keskustelua teidän toimielimenne kanssa. Kun lähdetään liikkeelle rahapolitiikasta, se on äärimmäisen tärkeää siinä yhteydessä muistaa, että uskottavuus, jonka olemme ansainneet, ei välttämättä kestä ikuisuuksia. Sitä ei voida pitää itsestäänselvyytenä. selvyytenä Tärkeä haaste EKPlle on harjoittaa, päästä eteen näistä poikkeuksellisista järjestelyistä vie, äh, rahapoliittisessa tilanteessa ja kun luovutaan näistä muista poikkeustoimista pikkuhiljaa toimenpiteet, jotka EKP otti käyttöön, ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta pyrittiin palauttamaan kunnolliset olosuhteet pankkien välisille markkinoille, säilyttää riskipalkkiot ja säilyttää luoton kulkeminen pahimmassa kriisin vaiheessa. Me vältimme rahoitusjärjestelmän romahtamisen, tuimme sitä, että rahoituspolitiikka vaikutti taloustalouksen ja varmisti hintavakauden ja näin sitten tuki Euroopan kansantalouksia. Kuitenkin nämä toimenpiteet luonteeltaan ovat väliaikaisia on ollut joukko merkkejä siitä, että rahamarkkinat ovat normalisoituneet, kun ajatellaan markkinoille pääsyä suurimmassa osassa pankkeja euroalueella se, että on turvauduttu eurojärjestelmään, se, tämä turvautuminen on vähentynyt samanaikaisesti tunnetaan huolta kestävyydestä julkisessa rahoituksessa tai julkisessa talouksessa jossakin maissa on johtanut vaikeuksiin monissakin pankkijärjestelmissä ja monet ovat riippuvaisia keskuspankin rahoituksesta joka on vastuussa suuresta osasta rahoitusvolyymista. Edelleenkin epävarmuus on jatkunut makrotaloudellisessa rahoitusympäristössä. Tästä täytyy huolellisesti arvioida kokonaistilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Minkälaisia standardin toimia ei pidä poistaa siinä määrin, että niitä ei enää tarvita tukemaan rahapolitiikan vaikutusta talouteen. Meidän täytyy varmistaa, että likviditeettituki talouksille säilyy niin kauan kuin se on tarpeen, mutta edelleen meidän ei myöskään pidä aiheuttaa tulevaisuuden epävakautta ja luoda tällaista riippuvuutta meidän likviditeettiin, meitä EKP siis myöntää. Samanaikaisesti ohjauskorkoa pitää sovittaa ja pyrkien siihen, että täytetään EKP-mandat ja säilytetään hintavakaus euroalueella keskiaikavälillä ennakoivalla tavalla, jotta vältetään minkäänlaista heikkenemistä inflaatioodotuksissa. Täytyy tulla aivan selväksi, että ei edes valtion velkakriisi tai epänormaali pankkien riippuvainen keskuspankin rahoituksesta voi siirtää EKPtä siitä, että se pyrkii perustavoitteeseensa. Toiseksi haasteet rahoituspolitiikassa johtuvat rahoitusvakauksesta. Rahoituskriisi korosti, että rahoitusvakaus on tärkeä. Tämä on herättänyt erilaisia kysymyksiä, kun ajatellaan, miten tämä vaikuttaa rahapolitiikkaan. Tämä on osoittanut, että läheisempää yhteistyötä tarvitaan makro- ja makrotalouden ja makrovakavaraisuusanalyysien kesken, vaikkakin Myöskin on voitu osoittaa, että mitään todellista trade-offia ei löydy hintavakaustavoitteen ja sen välillä, että, tai sen tuen välillä, jota EKP e voi antaa muilla alueilla. Tässä mielessä uskon, että vaikka synergiaa täytyy käyttää täysin hyväksi, niin eri roolit ja vastuut täytyy edelleenkin selkeästi erotella ja pitää erillään. Rahapolitiikan täytyy edelleenkin keskittyä siihen, että säilytetään hintavakaus keskiaikavälillä. Niin kuin juuri sanoin, hyöty terveistä rahapoliittisista kehyksistä on aiheuttanut, on tehnyt vieläkin siellä on, on parantanut kriisitilannetta. Samanaikaisesti se, että valvotaan hätätilannetta ja luottoepävakauksia ja omaisuuserien hintakehitystä on tärkeä osa vahvaa rahapoliittista strategiaa. Keskiaikavälin suuntautuminen on myös ratkaisevan tärkeää. EKPn valvontapolitiikka strategia pyrkii todellakin ottamaan nämä asiat huomioon ja menee sinne pitkälle. Kuitenkin rahapolitiikka ei välttämättä ole kaikkein sopivin väline käsitellä epätasapainokysymyksiä luottomarkkinoilla ja omaisuushinnan kehityksessä. Tässä pyritään eh, ehkä parempi olisi keskittyä muihin syihin. Uusi, val, uudet valvojat viranomaiset voivat antaa tärkeän panoksen tässä mielessä. Haluaisin vain muistuttaa, että EKPllä on tärkeä rooli eh, ESRBssä, jolle se antaa analyyttistä ja hallinnollista tukea. Makrovakavaraisuuden rahapolitiikan välinen analysointi on tärkeää. Äh, Instituutiset toimet, joihin EU:ssa on ryhdytty, näyttävät sopivilta, kun tartutaan erilaisiin ongelmiin, joita saattaa syntyä rahapolitiikan hallinnoinnista ja uudesta, uusista makrovakavaraisuusvälineistä. On tässä on tärkeää mm, myös harjoittaa vuoropuhelua kahden toimijan välillä toimikysymykset vaikuttaa systeemisen järjestelmän riskeihin. Lopuksi mainitsin haasteet, jotka liittyvät euron rakentamiseen. Valtion velkakriisi on todellinen testi, kun ajatellaan Euroopassa toimielinten vahvuutta ja poliittista tahtoa, jota Euroopassa on tehdä, mitä ikinä on tarpeen, että varmistetaan se, että pyritään saavuttamaan taloudellinen ja rahapoliittinen integraatio. Eurooppalainen valvonta kohdistuu kansallisiin budjettipolitiikkoihin on osoittautunut riittämättömäksi. Pitkän aikaa poikkeuksellisen suotuiset talousolosuhteet ovat tavallaan sulken, sinetöineet eroja eri jäsenvaltioiden kesken, mitä tulee talouspolitiikkoihin, ja on puuttunut todella sitovia yhteisiä sääntöjä. Globaali kriisi on korostanut investointien riskinäkemyksiä ja osoittanut heikkouksia unionin rakenteessa. Poikkeuksellinen vastaus kansallis- ovat rajoittaneet saastumista tai tartuntariskejä turvanneet alueen rahoitusvakautta. Rahoituksen tuki, jota on myönnetty maille, jotka ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa, mahdollistaa sen, että ne voivat jatkossakin pyrkiä sopeutumaan ja eivät kärsi niin paljon markkinavolatiliteista, mutta Tämä ei ole mitään finanssipoliittista siirtoa maiden kesken ja tähän liittyy tiukat ehdot. Ei ole mitään oikoteita olemassa. Reaktio velkakriisiin ennen kaikkea liittyy kansallisiin politiikkoihin. Siinä täysin toteutetaan sopeutusohjelmia, joista on sovittu Solidaarisuus jäsenvaltioiden kesken täytyy sovittaa yhteen vastuutunnon kanssa ja sen kanssa, että noudatetaan sääntöjä. Kun katsotaan eteenpäin, uskon, että toimet, joihin on jo ryhdytty, jotta tartuttaisiin eurojärjestelmän heikkouksiin, ovat merkittäviä ja tärkeitä. EUn komission ja neuvoston ehdotukset vahvistaa valvontaa koskien budjettipolitiikkaa ja kansallistasolla. Niistä voidaan tehdä vieläkin kunnianhimoisempia, jotta menettelytavat kun menettelytavat tulevat automaattisemmiksi ja näin niitä voidaan suojata poliittisilta neuvottelulta ja sattumavaraisuudelta. Euroopan parlamentilla on tärkeä vaikutus tässä mielessä säännöt ovat samantyyppiset, jotka liittyvät kansallisia talousbudjetteja ja liittyvät makrotaloudelliseen epätasapainotekijöihin. Erityisesti pitäisi ottaa huomioon ulkoiset tilit jäsenvaltiossa. Tämä on myös varsin tervetulta kehitystä. Ennen kaikkea rakenteelliset uudistukset, jotka pyrkivät tehostamaan kansantalouden kilpailukykyä ja kasvupotentiaalia. Tämän pitää olla ehdoton prioriteetti politiikassa, ei vain niissä maissa, jotka ovat kärsineet tästä velkakriisistä eniten, loppujen lopuksi päätavoite EMUssa ja EUssa ja missä määrin tämä kaikki onnistuu on, miten, missä määrin EU pystyy edistämään kasvua ja taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Monet näistä kysymyksistä eivät suoraan kuulu Euroopan keskuspankin päätösvaltaan, mutta EKP voi ja mielestäni se täytyykin jatkossakin tarjota tavoitteita, antaa riippumattomia neuvoja, jotka perustuvat kurinalaiseen uskottavaan analyysiin. Minä toivon, että jatkossakin vaihdamme mielipiteitä näistä kysymyksistä tulevaisuudessa. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. We'll move straight on to... Kiitoksia kovasti. Siirrymme suoraan kysymyksiin ja ensimmäinen kysymys tulee EPPltä Jean-Paul Gozes. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja vielä kerran. Ja tervetuloa tänne valiokuntaamme. Aiomme sitten teille nyt useita kysymyksiä ja jos sopii, niin en aio käyttää liian hankalia kys- sanoja kysymyksessäni, sillä tämä on erittäin vaikea kysymys joka tapauksessa vastauksessa. Saksan valtiovarainministeri Schäuble on äskettäin todennut, että uudessa pelastuspaketissa Kreikalle maksetaan takaisin velkoja. Hän on sitä mieltä, että Kreikan tulee myös olla mukana tässä toiminnassa. EKPn tulee vahvistaa kantansa suhteessa Kreikan lainoihin ja että paniikki ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että se vie eurovyöhykkeen vaikeuksiin. Euroopan komissio haluaisi mieluummin suosia tällaista avointa lähestymistapaa eikä ehdollistaa määräaikaa. Kysymykseni on teille seuraava. Jos olisitte EKPn pääjohtaja, mikä olisi teidän näkemyksenne ja mistä syystä? Thank you, Messi Gozi. Um, Kiitokset edustaja Gose. Tämä on varmaankin tämän päivän avainkysymys tavallaan. Joten eh, te tiedätte, että Euroopan keskuspankki on hyvin selkeästi ottanut kantaa tähän asiaan. Ja haluan tässä kertoa, mitä he sanovat. Eli EKP ei kannata eh, minkäännäköistä joukkolainapääoman leikkausta – ja äh, me pyrimme siihen, että vältetään mitään suuria äh, äh, heilautuksia. Se näkemys, mitä julkisella sektorilla tähän mennessä on ollut, on se, että tämän kustannukset olisivat suuremmat hieman kuin sen edut. tämän velanmaksun äh, laiminlyönti ei kuitenkaan ratkaisisi tätä velkakriisiä. Ensinnäkin, mikä velanmaksun laiminlyönti on? Se jättää kaksi asiaa ratkaisematta. Ensinnäkin on vaje, joka on kuitenkin äh, ratkaistava tämän jälkeen joten rahoitus on löydettävä. Joten ihmiset, jotka puhuvat äh, tämän velanmaksun äh, jättämisen, niin pois jättämisen puolesta, siihen tarvittaisiin vielä enemmän rahaa. Ja sitten on äh, vielä nämä kansalliset pankit. Ja jos otetaan käyttöön joukkolainapääoman leikkaus, niin siitä tulee ongelmia pääoman suhteen. Pääoma oikeastaan pyyhkiytyy kokonaan pois joten tarvittaisiin enemmän rahaa, jotta voitaisiin vahvistaa pääomaa kansallisissa palkeissa. Joten siis joko otetaan enemmän, annetaan enemmän rahaa käyttöön, taikka sitten pankkien, maassa toimivien pankkien vakaus jollain tavalla taataan tämän joukkolainapääoman leikkauden jälkeen joten äh, tämä menettelytapa on hyvin monimutkainen. Joten siis äh, tämä kustannus tuntuu kovemmalta kuin se etu, mitä tästä saisi. Haluaisin aloittaa vielä tuota alkupäästä. Me tiedämme, millä tavalla me hoidamme, jos yritys menee vararikkoon. Me olemme, tai no en ole varma, olemmeko täysin oppineet, mutta me olemme nyt oppineet, että millä tavalla toimimme, kun pankilla on maksuongelmia, vaikka en ole varma, että olemmeko ottaneet täysin oppia tästä. Emme ole ihan täysin, täysin ole oppineet, että kuinka meidän pitäisi tähän suhtautua. Joten nähtävästi kustannukset ovat tässä suuremmat kuin edut. Ja sitten se, että tämä siirtyy, tarttuu. Tiedämmekö me, millä tavalla tämä tulee laajenemaan. Sitten on toinen asia, toinen ulottuvuus, joka liittyy tähän velanmaksun laiminlyöntiin, joka on ihan erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Ja se on se, että meillä on hyvin suuret markkinat näille luottosvapeille. Joten täytyy miettiä myös sitä, että kuka on esimerkiksi eh, tässä maassa eh, vakuuttanut eh, näitä velanmaksun laiminlyöntejä vastaan. Ja tämä voi sitten lähteä lumipallon lailla liikkeelle. Joten ennen kuin me puhumme konkreettisesti tästä, meidän täytyy tietää asiasta enemmän. Ja toisekseen, tämä on ehkä se kaikkein tärkein asia. Onko minulla vielä? Aha, aha, selvä. Okei, riitti. No niin, ehkä tämä tulee, otetaan esiin jonkun toisen kysymyksen yhteydessä. Kiitos. No, carry on for another minute. Okay. Thank you. Uh, thank you. Thank you. Uh, I think there, there is another question. Niin, tämä on kuitenkin tämä kaikkein tärkein asia. Jos me yli arvostamme koko tätä kysymystä ehkäpä, mutta jos katsotaan, mitä tämä velanmaksun laiminlyönti on, niin tässähän on kysymys siitä, että tavallaan rahoitetaan tätä maata, mutta kysytään toisinpäin, mitä pitäisi tehdä ensin? Minulla on omat henkilökohtaiset kokemukset 90-luvun alussa. Italia oli todennäköisesti huonommassa tilanteessa kuin mitä Portugali, Irlanti tai Kreikka tällä hetkellä. Meidän BKTn alijäämä oli yli 11 prosenttia ja inflaatio oli vielä paljon korkeampi, ei ollut mitään äh, kansainvälistä valuuttarahastomekanismia tai mitään muutakaan. Mutta meidän täytyy joka kuukausi sitten pistää joukkovelkakirjoja liikkeelle noin kolme kertaa enemmän kuin mitä Kreikassa kolmen vuoden ajan. Ja BKT-termein meidän oli kymmenenkertainen verrattuna Kreikkaan. Vuonna 1992 hallitus Italian keskuspankin neuvosta käynnisti tällaisen uudenlaisen finanssiohjelman, eh, joka oli aika uskottava ja sitä kautta me selvisimme, mutta meillä ei ollut mitään ulkopuolista mekanismia. Ja eikä se ollut mikään nopea juttu. 95 eh, tilanne oli kuitenkin vielä heikko. Toki me olisimme voineet aliarvottaa esimerkiksi eh, valuuttaa, mutta se on neutraali väline, eh, mikäli ei samanaikaisesti ryhdy eh, rakenteelliseen muutoksiin, koska tämähän eh, devalvaatio me teemme paljon asioita. Esimerkiksi palkkojen suhteen ja palkat laskivat vuoden 1992 jälkeen. Ja sitten joustavat valuuttakurssit voivat myös kääntyä sinua vastaan. Joten vuonna 1995 meillä oli vielä 700 peruspistettä verrattuna mutta Kuitenkin voisin sanoa, että tilanne tänä päivänä Kreikassa on ehkä hieman parempi kuin mitä se oli 90-luvulla Italiassa. Eli meidän täytyy rahoittaa väliaikaisesti, meidän täytyy olla tietoisia kustannuksista ja meidän täytyy myös uskoa ja luottaa siihen, että tämä on mahdollista. Uh, next question on... Kiitoksia. Ja seuraavaksi Polimaatta esittää kysymyksen. Kiitoksia. Puhun kreikkaa, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Minäkin haluaisin omalta puoltani toivottaa teidät tervetulleeksi valiokuntaamme. Ja miksipä sitä kieltämään, edustaja Gozesin kysymys, jos ymmärsin oikein vastauksenne, niin jätitte jonkun verran liikkumavaraa todetten, että EKP, ja jos te olisitte sen pääjohtaja, jatkaisitte samoilla linjoilla kuin tälläkin hetkellä. Eli ei mitään uudelleenjärjestelyjä eurovyöhykkeen maalle, jollei se ole vapaaehtoista. No tällainen kategorinen kieltäminen, koskeeko se myös sitä, että maturiteettia pidennetään vapaaehtoisesti? Vai korvataan joku velkakirjalainoja uusilla, äh, niin kuin tällä hetkellä on pyydetty? Ja mikä on teidän arvionne Miten arvioisitte, onko kyseessä vapaaehtoinen vai pakotettu uudelleenjärjestely? Ja millä tavalla, se vaikuttaisi, millä tavalla siihen vaikuttaisi luottolaitosten arvioinnit? jos voisin nyt kysyä laajempialaisen poliittisen kysymyksen, joka on erittäin tärkeä meille, kun tarkastellaan EKP-toimintaa, Siinä tapauksessa, että uudelleenjärjestelyjä syntyisi, niin johtaisiko tämä tilanteeseen, joka vastaisi esimerkiksi Lehman Brothersin tilannetta, ja johtaisiko se siihen, että voitaisiin tehdä hyökkäyksiä kansainvälisiä pankkitransaktioita kohtaan? Kun otetaan huomioon, mitä kustannuksia tämä aiheuttaa veronmaksajille, oletteko sitä mieltä, että kaikki tähän liittyvät kustannukset ovat sellaisia, että rahoitussektori tulisi kantaa oma vastuunsa ja millä tavalla se tehtäisiin? Thank you. Thank you, madam Podimata. Kiitoksia, edustaja Podimata. Hyvä puheenjohtaja, minulla on kysymys. Tässä oli kaksi kysymystä. Millä tavalla vastaan? Onko minulla kuusi minuuttia vai aloittakaa ensimmäisestä ja sitten katsotaan päästäkö toiseen. No, luen uudelleen tämän EKPn tekstin. EKP ei ole pääoman leikkausten kannalla silloin, kun ne eivät ole täysin vapaaehtoisia tai jos niissä on jonkinlainen pakotuksen elementti. No tässä on ikään kuin kaksi aloitetta, joista tällä hetkellä keskustella Yksi niistä on Viinin aloite, joka minusta vaikuttaa vapaaehtoisuuspohjalta toimivalta, ja toinen taas on lainanvaihto aloite, en ole ymmärtänyt, onko siinä kysymys vapaaehtoisuudesta tai siitä, että se voisi ö, olla ö, järjestely, jota, johon pakotetaan. En kykene sanomaan, mikä on vapaaehtoista ja mikä ei, koska en ole lakimies. Mutta Lehmanista olemme saaneet sen verran oppia, että hyvin monet sijoittajat ovat aivan valmiina valitsemaan tämän vapaaehtoisen puolen ja vetämään niin monet oikeuden, oikeuden eteen kuin vain kykenevät. Monet sijoittajat, monet markkinatoimijat, jos heitä näin voisi nimittää, olisivat pelkästään ilahtuneita siitä, että voisivat näin hyödyntää tällaista tilannetta, jossa epäonnistumista on hallinnoitu heikosti. Tämä me olemme Liimenistä saaneet oppia se on kaikkein kallein konkurssi koko historiassamme. Ja varmaankin kaikilla meillä on mielessämme se, että emme halua enää uudelleen toistaa mitään, mikä vähänkään muistuttaa tuota kokemusta. Toinen kysymyksenne koski rahoitussiirtoja koskeva veroa. Ja nyt puhutte siitä, että se mahdollisesti soveltuisi pelkästään valuuttasiirtoihin, mutta se soveltuukin siis kaikkeen. Ensinnäkin, olemmeko sitä mieltä, että tällä verolla pureudutaan itse asian ytimeen, joka on se, että on olemassa sellainen mahdollisuus, että tietyt suuret toimijat ovat hyödyntäneet tilannetta aiheuttaen valtava määrä riskejä, joita ne eivät sitten kuitenkaan ole pystyneet hallinnoimaan ja aiheuttaneet sitä seuranneen kriisin. Tässä mielessä kriisi on ollut ikään kuin monien asioiden tuote, mutta jos tarkastellaan sitä, minkä tyyppisestä instituutiosta on ollut kysymys, joka on ollut päätoimijana, niin tämä on ollut tilanne. No sitten jos laitetaan veroa eh, näihin rahoitustoimiin, niin se ei tietysti mitenkään liity pankin kokoon. Ja siitä syystä minun mielestäni on vaikea nähdä, mitä ulkoisia ulottuvuuksia tällä verolla olisi. Muitakin ongelmia on, vaikka olen tietysti aivan samaa mieltä siinä, että sillä on oikeat tavoitteet. Siinä on muitakin ongelmia. Täytäntöönpano. Kolme ennakkoedellytystä täytyy täyttää, jos sitä halutaan täytäntöönpanna. Jos voidaan hyväksyä tämän tyyppinen vero Ensinnäkin sen pitäisi olla maailmanlaajuinen. Jos ei se koske koko maailmaa, niin voidaan olla aivan varmoja siitä, että rahoitustoimia tehdään sitten siinä osassa maailmaa, jossa tällaista veroa ei kanneta. Toiseksi, jos olen oikein ymmärtänyt tämän ehdotuksen, niin sen tulisi olla lyhytaikainen. Millä tavalla kuitenkin erotellaan sitten lyhytaikaisuus muista maturiteettimuodoista? Millä tavalla erotellaan eri tyypit varsinkin kun ne ovat kaikki lyhyen tyypin transaktioita. EKPn lainat pankeillehan ovat lyhytaikaisia. Pankkien väliset lainat ovat lyhytaikaisia. Repomarkkinat ovat lyhytaikaisia. Mutta emmehän me niitä nyt halua mennä verottamaan, koska ne ovat vain osa maksujärjestelmää. Kolmanneksi. Veron tavoitteena on pureutua nimenomaan spekulatiiviseen toimintaan. Olemmeko varmoja siitä, että kykenemme erottelemaan muusta sen, mikä on spekulaatio tai mikä ei. Esimerkiksi hyvin, pitkä, hyvin pitkälti hedge-toiminta on tällaista toimintaa, vaikkapa vakuutussopimuksessa Hyvin usein se kuitenkin saa tämän tyyppisen muodon ja pitäisikö sen silloin määritellä spekulaatioksi vai ei. Sanoisin kuitenkin, että kaikkein tärkein ominaisuus on se, että mikä hyvänsä vero, joka koskee varoja. Jos on maailmanlaajuinen, se toimii. Jos ei, niin se johtaa vain veronkiertoon ja parhaan tavan etsimiseen vältellä sitä. meidän täytyy vähentää likviditeettiä ja li- jos me vähennämme likviditeettiä ja lisäämme transaktiokustannuksia, niin silloin volatiliteetti nousee ja se taas rohkaisee spekulointiin. Mutta jos siis maailmanlaajuinen vero saadaan voimaan, silloin sitä voidaan käyttää. Tämä on aivan faktana. Strict now. One question. Meidän täytyy nyt olla hieman tiukempia. Vain yksi kysymys, koska sitä kautta me saamme tiukennettua tätä, koska jos me jatketaan, niin silloin loppupuolen puhujat jäävät pois. Ja Alde Silvigular, ole hyvä. Monsieur Gouverneur. Hyvää päivää, pääjohtaja. Tervetuloa parlamenttiin Alde-ryhmän puolesta tulette siirtymään Tirkanen varsin vaikeassa ajankohdassa. Päivän kysymys tuli jo herra Goseselta, Rova Podimatalta. Minä haluaisin kysyä teiltä tiedotussodasta. Uskon, että me emme täällä ollenkaan epäile sitä, että teknisesti olette erittäin pätevä henkilö. Ohimenen sanottuna olen muuten tyytyväinen siitä, että teidän nimityksenne toivottavasti on voitto eurooppalaiselle hengelle, kansainvälistä ennakkoluuloista, mutta jotta te olisitte hyväksyttävä, teitä on hiukan tässä saksalaiset, saksalaisista on sanottu, että te olette hyväksyttävä italialainen, jolla on tällainen äh, päässä. Ja, kuitenkin vakaus, Bundesbankin riippumattomuus ja niin edelleen. Silti haluttaisiin sellainen pääjohtaja, joka on pohjoisen ja etelän välisen pelin keskiössä. Miten te aiotte hoitaa tätä tiedotuspuolta, koska Neuvoston puolella on varsinaista kakofoniaa ollut, ja te olisitte juuri se taho, henkilö monillekin eurooppalaisille kansalaisille. Te takaisitte euron kaikissa tilanteissa. Mitä aiotte tehdä, jotta voitaisiin parantaa vieläkin tilannetta, koska Jean-Claude on tehnyt paljon, mutta miten vielä parannatte tiedotusta EKPstä ajatellen suurta yleisöä? Sen saamaa tietoa. Kiitos. Well, thank you. Thank you <laughs> very much. No kiitoksia edustaja Gula tästä kysymyksestä. Onpa vaikea sanoa, mikä minä oikein olen. Italialainen kai nyt ainakin. Se, että monet saksalaiset lehdet, ainakin vielä kolme kuukautta sitten, mainitsivat, että että minä olin italialainen, niin se on tietysti totta, mutta se mitä olen sanonut viime kuukausien aikana, sen kun olen julkisuudessa puhunut, tosin harvoin, on ihan sama mitä olen aina sanonut. Eli, että hintavakaus on minusta aivan oleellinen. Sanon sen sellaisen henkilön suulla, joka joutui kokemaan maailman ilman hintavakautta 70-luvulla, silloin kun meillä oli 20 prosentin inflaatio. kun sanotaan, että haluan verojärjestelmän tiukkuutta, niin sanon sen 90-luvun eläneenä. Eli tässä nyt on laajempi ö, tausta. Se on EKPn mandaatti, jossa sanotaan, että keskipitkän aikavälin hintavakaus täytyy koko alueella kyetä takaamaan. Eli sitä ei saa sanella kansallisten talousolosuhteiden tai preferenssien näkökulmasta. Ja minun on aivan selvää, aivan kuten totesin alusta lähtien, niin tietysti minä olen vastuussa kaikille Euroopan kansalaisille, teille myöskin, en yhden maan kansalaisille suinkaan pelkästään. Kuitenkin on erittäin vaikea täyttää Jean-Claudin kenkiä, koska hän on ollut niin hyvä – Thank you. Uh, on behalf of the EC... Kiitos. Ja sitten uh, ECR-ryhmän nimissä Kei, ole hyvä. Draghi. Kiitos. Uh, tervetuloa, herra Draghi. Herra Juncker kävi viime viikolla Strasbourgissa meidän valiokunnassamme ja hän myönsi, että hänestä olisi parempi, että EKPllä uh, olisi tällainen virallisempi rooli valuutan suhteen. Ottaen huomioon Mm, kasvun mahdollisuudet heikommilla eh, EU, al, euroalueilla. Mikä olisi teidän roolinne? Ja jos eh, muutet, olisi mahdollista eh, muuttaa perustamissopimuksia ja mikäli ei, niin miksi ei? Thank you, madam. E, Kiitoksia, Rova Svenberg. Ei ollut helppo kysymys. No niin kuin tässä olen joku kerran sanonut, päämandaatti, joka EKPllä on, tai kaikkein tärkein tehtävä, joka sillä on varmistaa keskiaikavälin hintavakaus. Ja mielestäni tämä pitäisi olla pääperusperiaate, johtava periaate. Tämä se toisella tavalla. Ei olisi johdonmukaista tämän mandaatin kanssa, eikä olisi mikään hyvä ideakaan hoitaa rahapolitiikkaa vaihtokurssitavoitteet mielessä. USA ei näin toimi ja euroalue ei myöskään näin toimi, emmekä mekään näin, näin tee, emmekä ole koskaan niin tehneetkään oikeastaan, koska se tarkoittaisi sitä, että uhrattaisiin hintavakaustavoite. Tämän haluan tässä vaiheessa sanoa. Ja me kaikki vastustamme liiallista vaihtokurssien vaihtelevuutta, heilahtelua. Olemme kaikki vastaan epävakautta, joka johtaa ulkomaan valuuttamarkkinoista. Mutta tapa toimia tässä tilanteessa on varmistaa maailmanlaajuisesti, että emme anna globaalien epätasapainotilanteiden luoda varsin suuria vaihto vaihtotase vaieta tai yli, ylijäämiä. Tällä hetkellä vaihtotaseet ovat riittävästi tasapainosta. Vältetään liiallinen ulkomainen vaihtokurssivaihtelu. Kiitos. Um, thank you. Now on behalf of the Greens. Kiitokset. Ja sitten eh, vihreän nimissä Pascal, ole hyvä. Oui, bonjour. On va, vous pouvez Kiitoksia. Niin voitte laittaa kuulokkeet. Kiitoksia ja tervetuloa pääjohtaja tänne paikalle. Haluaisin ottaa esille asian, jota ei vielä ole mainittu tänään, eh, joka koskee Goldman Sachsia. Esityksessänne puhuitte valtiovarainministerin toiminnasta ja EKPn pääjohtajan toiminnasta, mutta hyppäsitte yli niiden kolme vuoden, jolloin työskentelitte Goldman Sachsissa ja vastasitte silloin Euroopan Euroopan maiden asioista. Te tunnette tietysti luottoriskin vaihtosopimukset ja olette käsitelleet näitä asioita. Näin ollen haluaisimme kuulla teiltä selvityksen. Tähän mennessä olette nimittäin vain kertoneet siitä, että Goldman Sachsin ja Kreikan välinen sopimus, josta on puhuttu, ei kuullut, olet väittänyt, että se ei kiinnosta teitä lainkaan, mutta olitte silloin myöskin Goldman Sachsissa itse. Ja myitte tämän sopimuksen ikään kuin muillekin Euroopan valtiovarainministeriölle siinä samassa. kun otettiin käyttöön tämä sopimus Kreikan ja Goldman Sachsin välillä, te tietysti tunnette sen siitä syystä, että olitte siellä töissä, vaikka ette nyt sitä ottanut tässä esille. Mitä tänä päivänä voisitte sanoa tästä sopimuksesta lisää? Mitä voisitte ottaa esille tästä asiasta, vaikka totesitte, että teillä ei ole siihen mitään suhdetta. Se vaikuttaa minusta nimittäin väärältä. Well, I mean, if you are right... Jos te tiedätte, että tämä ei ole totta, niin miksi te edes kysytte sitä minulta? Mutta no, vastaan tämä kysymys on toki tärkeä ja olen ihan kiitollinen tästä kysymyksestä. Ja katsotaan nyt sitten, oletteko te vakuuttunut vastauksesta. Niin minusta on tärkeää, että on toiminut riippumattomasti. Ja tässä kysymyksessä on myös paljon erilaisia ulottuvuuksia ja käytänkin koko kolme minuuttia nyt tähän. Ensinnäkin Työnin kolman saksilla. Ne sopimukset, mitä kolman saksin ja eh, Kreikan hallituksen kesken on tehty, ne tehtiin ennen kuin minä liityin kolman saksiin. Ja olen sanonut tämän uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Toisekseen, minulla ei ollut mitään tekemistä näiden sopimusten kanssa, ei ennen eikä jälkeen. Kolmanneksi, teidän eh, et, te ette välttämättä ole saaneet ihan oikeata tietoa. Minä en ollut vastuussa siitä, että olisin myynyt eh, yhtään mitään. Minä päinvastoin työskentelin yksityisellä sektorille. Ja vaikkakin Goldman Sachs odotti, että tekisin myös julkisella puolella töitä, kun minut palkattiin, minä kerroin heille, että ihan reilusti sanottuna, koska olen ollut julkisella sektorilla aikaisemmin, niin minulla ei ole mitään mielenkiintoa tai huvia tai halua työskennellä julkisen sektorin kanssa. Ja kymmenen vuoden kauteni 2005 lopussa minulta kysyttiin, voisinko antaa neuvoja julkista sektorista. Ja minä toimin neuvonantaja hieman aikaa, mutta ei sitä mitään sen suurempaa syntynyt. Joten en tiennyt näistä mitään, enkä ole liioin myöhemmin tehnyt näille asioille mitään. Voitte kysyä tästä keneltä vain. Mutta tässä on sitten vielä toinenkin ulottuvuus, koska ainahan sitä voi sanoa, että no te olette olleet investointipankkiirien kanssa ja tavallaan te olette hyvin lähellä pankkeja. Olisiko tässä jonkin näköinen eturistiriita, kun te käsittelette pankkiongelmia? No, kuusi vuotta Italian keskuspankin johtajana osoittaa, että tämä ei ole näin. itse asiassa nimenomaan Italian keskuspankin valvonnan ja näiden muutosten myötä yhdelläkään italialaisella pankilla ei ole ollut ongelmia tämän kriisin aikana. Siinä on monta syytä, mutta yksi on tämä. Ja vain Kanada ja Italia ovat koko maailmassa tässä tilanteessa. Olenko ollut liian kiltti suhteissani? Italian pankkeihin? En tiedä, kysy heiltä. Ja te kysyitte myös siitä, että millä tavalla, tässä, millä tavalla me olemme toimineet pankkien suuntaan ja mitä Vakausfoorumi on sanonut tästä No, me annoimme hyvin paljon varoituksia näistä riskeistä. Minä siteerasin tätä professori Mertenin ja Gelagin artikkelia täällä aikaisemmin. Kuunnelkaa. Tässä analysoidaan erityisiä tilanteita, jossa on kysymys tietyistä riskeistä, jotka voivat kumuloitua ja tässä keskityttiin erityisesti näihin takuisiin, joita valtiot antavat rahoituslaitoksille ja jotka saattavat johtua siihen, että tämä akkumuloituu eh, ilman, että hallitus on tästä tavallaan tietoinen. Ja tämä tulee vaikuttamaan sillä julkiseen sektoriin. Ja näin tätä vain jatketaan ja jatketaan tässä artikkelissa. Minusta tämä on nyt eh, tavallaan ensimmäinen keskustelu tästä hyvin tärkeästä asiasta. Mutta voin viitata myös äh, moniin lehdistötiedotuksiin, jossa varoitettiin tästä tulevasta riskistä. Joten okei, okay, jos Goldman Sachsilla työskentely vaikuttaa tähän, en minä ainakaan itse sitä mitenkään näe. Joten no, äh, lopullinen todiste on myös se, mitä me olemme tehneet äh, FSBssä – liittyen pankkien lainsäädäntöön. 2008 ainoa vastaus kriisiin tuli tällä 77 kohdan suositusraportilla, joka tuli siis FSBltä, jossa puhuttiin, jolla oli siis Basel kolmosen aikoja. Meillä oli no, monia asioita, jotka voidaan ottaa esiin tässä vielä myöhemmin, mutta toivon mukaan vakuutin teidät. Kiitoksia. Aivan elegantisti toimittu. Jürgen Krut sitten Guen nimissä. Ähm, dankeschön. Kiitos. Niin, tervetuloa myös eh, minun taholtani. haluaisin eh, vielä tähän asiaan puuttua, josta te jo osi, johon te osittain jo vastasitte. Lehdistö, eh, mitä lehdistössä olen lukenut, niin missäkään artiklassa ei ole kyseenalaistettu teidän ammatillista osaamistanne. Siitä ei ole minkäännäköistä epäilystäkään mahdollisena keskuspankin pääjohtajana. Mutta tämä poliittinen heikkous Goldman Sachsin suhteen ja Kreikan suhteen jää vielä olemaan. Ja tosiasia on se, että te olette työskennelleet sellaisessa ympäristössä, joka ainakin herättää kysymyksiä. Ja jossain Saksassa lehdessä sanottiin, että se jättää tällaisen sivumaun suuhun. Joten te tiedätte Kreikan tilanteen, te tiedätte Portugalin, Espanjan tilanteen. Ihmiset ovat lähteneet kaduille, siellä, ollaan, siellä on hyvin paljon levottomuuksia. Ja tämä vaikuttaa teidän tehtäväänne. Teidän täytyy olla, teillä täytyy olla hyvin suuri integriteetti, varsinkin Kreikan suhteen. Mutta minä kuitenkin uskon, että EKPn pääjohtajana tämä Goldman Sachs tausta heikentää teidän asemaanne. Joten lisään siihen, mitä Pascal vielä kysyi. Millä tavalla te saavutatte tarvittavan uskottavuuden niin, että tilanne, tässä jännit, tämä jännittynyt tilanne hieman laukeaisi? Um. Mielestäni vastaus, jonka annoin aikaisemmin, on vastaus tähän kysymykseenne. Mielestäni sanoin, että toimin kokonaisvaltaisesti rehellisesti ja minut voidaan nähdä puolueettomasti toimineena henkilönä silloin, kun olin Goldman Sachsilla töissä Mielestäni olen antanut tarpeeksi ja paljon todisteita siitä, että se, että olen mukana yksityisellä sektorilla ja tässä pankissa toiminut, niin se ei ole aiheuttanut minkäänlaista puolueellisuutta suhteessa kotimaisiin pankkeihin, joista minä olen vastuussa, joiden valvonnasta minä olen vastuussa. Ja itse asiassa, jos jotain, niin itse se suhtaudun aika kovalla kädellä asioihin ja me kaikki olemme sitä mieltä e, Italian keskuspankista juuri näin pitääkin valvontaa hoitaa riippumattomasti hallituksesta ja riippumattomana muista viranomaisista ja toimia vastuullisesti ja seurata valppaasti tilannetta. Julkisissa kannanotoissani olen antanut paljonkin todisteita riskeistä, joita kerääntyi aikanaan ja Sanoin tämän silloin, kun johdin sekä FSBtä että FSFstä aikaisemmin, mutta en rajoittunut puhumaan vasta silloin, kun saimme globaalit, globaaleja valvontavastuuta. Minä olen käyttänyt tätä tehtävääni niin, että saataisiin aikaan kestävämpi järjestelmä tulevaisuudessa. Joten en tiedä, mitä enemmän vielä joku voi tehdä, kun haluaa vastata teidän, teidän kysymykseenne. Mielestäni tämä vastaus kyllä puhuu puolestaan. Kiitoksia. Thank you. Now on... Kiitoksia. EFTstä. Mario Borgesio. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä pääjohtaja. Kaksi viimeistä kysymystä ovat ottaneet esille kysymyksen, joka on yleisempi luontoinen kuin koko tämä Goldman Sachs-asia. Se kuitenkin juontaa juor, juurensa aivan perustellusta huolesta. Ja kriisivaliokunnassa täällä parlamentissa olemme kuulleet, kuinka edustaja Angelidis on muistuttanut meitä niistä vaaroista, joita oli olemassa ja jotka saattavat aiheuttaa uuden kriisikierroksen, jotka olisivat erittäin hankalia monille maille, varsinkin meidän maallemme. Ja tästä näkökulmasta katsoen mielestäni on erityisen tärkeää, että saamme tiettyjä selvennyksiä. Tiedämme hyvin, että Goldman Sachs maailmassa ja muualla – on monia epämääräisiä yhteenliittoutumia, niin kuin vaikka Building Bank Club. Ja tämä selkeä erottelu investointipankkien ja sitten vähittäispankkien välillä on tärkeä. PK-yritykset ovat varmaankin väsyneitä maksamaan suurten pankkien spekulointien aiheuttamat laskut. Italiassa juuri hiljattain De Pietro, poliittinen johtaja, puhui puhui rahoitusmaailman tällaisesta herran kerhosta. Voisitteko ottaa tähän jotenkin kantaa? Mainitsitte erilaisia elimiä ja mielestäni avoimesti voimme puhua niistä. Nehän ovat elimiä, jotka hiljattain järjestivät konferenssin. Mukana oli monia italialaisia, professori Tremonti, tohtori Bernadei oli mukana ja muita. En usko, että he ovat mitään varjohenkilöitä. Investointipankit ja investoijat, monet heistäkin, monet ovat pörssissä. Jos voisin lopettaa, siis ne ovat paljon avoimemmin kuin jotkut ehkä ymmärtävät tai antavat ymmärtää. Mitä tulee tähän selkeän erotteluun investointipankkien välillä, jotta kauppatoiminta olisi selvästi eroteltu muusta pankkitoiminnasta. En ole koskaan mitään muuta väittänytkään. Mielestäni tämä on osa monia vaihtoehtoja, joita FSB on esittänyt monille kansallisille sääntelijöille. Ja jos Euroopassa ollaan sitä mieltä, että komissio ei näin toimi, niin tämä oli kuitenkin vaihtoehto, jota olisi voitu seurata. Ja näin amerikkalaiset kuitenkin tekivät itse. Tämä riippuu pankeista ja yrityksistä, missä nämä operaatiot tapahtuvat, mitä tulee sitten rahapoliittiseen suverenisuuteen Maastrichtin sopimuksen jälkeen. Tämä on kuulunut Euroopan keskuspankin kontolle ja sen, sen tehtävänä on siis varmistaa hintavakaus keskiaikavälillä. Kiitoksia. Nyt sitten takaisin EPP-hen Everner Langenin herra Draghi, äh, Sie sind... Niin, herra Draghi, te olette hyvä äh, ammattimies ja myös äh, Saksassa teidän puolestanne on puhuttu. Haluaisin vielä kysyä, kun te puhuitte euroalueen epätasa arvon vastaisesta työstä. Te sanoitte, että Kreikka ei ole yhtä huonossa tilanteessa kuin mitä Italia oli 90-luvulla, ja Italia on paljon suurempi. Mutta euroalueella on kuitenkin kysymys siitä, että esimerkiksi kilpailukyvyssä euroalueella on jopa 25 prosentin eroja. Mitä te sanoisitte euroalueelle niin, että kilpailukyky olisi lähempänä varsinkin näissä ongelmavaltioissa. Thank you, Ms. Langen. This is a very important... Kiitos, herra Langen. Erittäin tärkeä kysymys, koska tämä liittyy rahapolitiikkaan alueella, joka on heterogeenista aluetta. Muistaisin nyt jälleen kerran siitä, että tavoitteena on EKPssä saavuttaa keskiaikavälin hintavakaus koko alueella. Sitten kysymys kuuluu, estäisikö tämä heikompia maita toimimasta, ja jos intressi, äh, korkoja The answer is... nostettaisiin niin, inflaation takia. No tarkastellaan ensin, mikä on luoton hinta, koska sillähän on merkitystä kasvun kannalta ja investointien kannalta eri maissa. Tätä lähe, tämä liittyy läheisesti kustannuksiin, joka liittyy myös valtion velan korkoihin, koska luonnollisesti kun pankit lainaavat rahaa, ne tarkastelevat vaihtoehtoisrahoituskeinoja. Jos tarkastelemme nyt maita, joilla on finanssipoliittinen kriisi, näemme, että velan hinta on jo 14-15 prosenttia valtion velkakysymyksissä. Ja tämä on suuri määrä, kun ajatellaan vähäistä määrää lyhyen politiikan korkoja, joita EKP päättää. Tarkoitan tällä sitä, että jos varmistetaan hintavakaus ja se vähentäisi riskimaksuja kaikkialla, riskikorkoja kaikkialla hyvin pärjäävissä maissa ja myös niissä maissa, jotka eivät pärjää niin kovinkaan hyvin. Mutta avaintekijä, jolla pyritään vähentämään luoton hintaa, on alhaisempi. No, tai se, että suurutetaan finanssipoliittisia uudistuksia ja rakennemuutoksia, jotka vähentävät valtion, verran, val, valtion velan korkoa. Tämä on ensimmäinen toimintasuunnitelma. Hintavakaus koko alueelle, se varmistaa silloin alhaisemmat riskimaksut koko alueelle, kaikille siis. Ja toinen toiminta vaihe, vähennetään finanssi- budjettivajeita niin, että vähennetään julkista velkaa niin, että vähennetään samalla valtion velkariskejä. Sitten kolmas ohjelma, rakenteelliset uudistukset. Ei ole mitään muuta keinoa taistella kilpailukyvyn menetyksen puolesta kuin ryhtyä rakenteellisiin uudistuksiin, jotka voivat sitten taas vuosittain tehostaa kilpailukykyä. Kiitos, herra Langen. Okay, and now for... Kiitos. Sitten Fernando Meci, SND-ryhmästä. benvenuto. Kiitos, tervetuloa tänne. Te olette jo osittain vastanneet, kun vastasitte Langenin kysymykseen nimenomaan liittyen kilpailuun ja kilpailukykyyn, mutta ottaisin esiin vielä toisen asian. Viime viikolla lehdistötiedot tilaisuuden jälkeen, Trichén lehdistötilaisuuden jälkeen, niin ainoa mahdollisuus, jonka hän otti esiin, ainakin niin markkinat sen ymmärsivät, johti aika jakantuneisiin reaktioihin. Ongelmahan on se, että kun ajattelemme tätä tilannetta, jossa elämme ja ne vastaukset, joita pyrimme löytämään, niin niissä on riskinä myös inflaation kasvu nimenomaan pohjoisessa. Tämä voi vaikuttaa hyvinkin vahvasti sitten etelän puoleisiin maihin. Onhan selvää, että on toimittava, kun on kysymys esimerkiksi kursseista, kuten te sanoitte. Mutta velkojen vähentäminen ei riitä siihen, että saadaan kasvu ja kilpailukyky parannettua. Jos nyt vaaditaan kansallista vastuua vastuuta, niin silloin vaaditaan myös hallitusta, jolla, hallituksia, jolla on yhteinen verotus ja jolla äh, jaetaan tavallaan riskit ja vähennetään liian suurta velkaantumista. Te olette mies, joka kunnioittaa toimielimiä, sehän on hienoa, mutta te olette myös sanoneet että kirjallisissa vastauksissanne, että te olette äh, sitoutunut eurooppalainen, vakuuttunut eurooppalainen. Ja jos nyt sitten täytyy tehdä ylimääräisiä asioita sen lisäksi, että me pysyttäydymme rajoituksissa, niin tuleeko EKPn tuleva pääjohtaja sitoutumaan siihen, että saadaan vauhtia näihin tavoitteisiin, eli kasvuun ja kehitykseen myös enemmän kuin vain toimielinten rajoitukset? No, kuten sanoin heti alkuun, suuren osan elämästäni olen ollut mukana rakentamassa Eurooppaa ja rahaliittoa. Monet niistä ongelmista, joita koemme tänä päivänä, tämähän oikeastaan koskee kaikkia, perustuu siihen, että tässä on käynnissä prosessi, joka ei ole mennyt loppuun asti. EMU, euro, monet luulivat, että tämä riittää, mutta sitten kävikin ilmi, että ei riitä, että meillä on yhteinen valuutta, mikäli meillä ei myös ole soveltavia politiikan aloja seuraamaan tätä. Poliittinen prosessi etenee askeleittain. Me olemme nyt tällaisessa suvantovaiheessa ehkäpä, ja nyt pitäisi ottaa seuraava askel, eli rakentaa vielä edelleen sitä, mitä meillä jo tänään päivänä on. Meillä on järjestelmä, meillä on vakaus- ja kasvusopimus, meillä on budjettikuri. Viisi vuotta sitten tätä heikennettiin ja se oli virhe. Joten meidän täytyy palata tähän että meillä on tietyt säännöt budjettikurille. Ja tällä minä tarkoitan tällaista ennaltaehkäisevää kuria, valvontaa ja sanktioita. Sekä poliittisia että taloudellisia, nimenomaan budjettikurin yhteen. Menettelytavoista tehän tiedätte, miten EKP näihin suhtautuu. Ja mitä Trichet sanoo, minä olen täysin samalla kannalla. Hänen pitäisi olla automaattisia, jotta voisimme välttää tällaiset kokemukset, joita me olemme saaneet vakaus- ja kasvusopimuksen kohdalla. Te ette ole, tai parlamentti on itse asiassa tukenut EKPtä näiden viime kuukausien aikana näissä kysymyksissä. Avain sanat tässä koko prosessissa ovat se, että vahvistetaan, syvennetään ja laajennetaan valvontaa juuri sillä tavalla kuin äsken sanoin, ja että sitä syvennetään niin, että se on yksityiskohtaisempaa ja laajennetaan sitä niin, että se kattaisi myös muita alueita. Tämä on myös asia, mikä on sanottu paljon aikaisemminkin. Muita alueita, joita tämä kuri ei koske. Me näemme nyt, että nämä ongelmat, joita monilla mailla tänä päivänä on, liittyvät nimenomaan kilpailukykyyn. Kilpailukyky liittyy usein rakenneuudistuksiin mutta tällaisia rakenteita ei ole otettu käyttöön ainakaan monin paikoin. Meillä ei ole mitään yhteisiä sääntöjä. Nyt on otettu ensimmäiset askeleet, ne eivät ole vielä pakollisia, mutta ehkä näistä säännöistä pitäisi tehdä pakollisia, niin että käytettäisiin, sovellettaisiin uudelleen taas näitä budjettikurin näkemyksiä myös muilla sektoreilla – se voisi olla realistinen prosessi. Toki on vaikeaa sitten saada uusia instansseja, käsitteitä ja muita. Meidän täytyy olla hyvin tietoisia siitä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa, ja tietoisia myös niistä askelista, jotka me realistisesti voimme saavuttaa. Thank you. Now on behalf of Aldi. Kiitoksia Aldesta. Wolf Klintz. Signor Draghi, Sie haben äh, Herra Draghi, vastauksessanne numerossa viisi teitte hyvin selväksi, että teillä on kolme suuntaviivaa. Ensinnäkin valuutan vakaus ja riippumaton EKP ja kolmanneksi te sanotte, että te haluatte pragmatismia terveeseen taloudelliseen ympäristöön. No, keskus pankin riippumattomuus de facto tässä globaalissa finanssikriisissä, siitä on oikeastaan luovuttu, ei huonoin aikein, vaan ihan välttämättömyydestä. Tämä on ollut mahdollista tekemällä uusia päätöksiä läheisesti politiikan kanssa. Eikö olisi parempi sanoa tämä myös selvästi ja luopua tästä mantrasta, jossa aina puhutaan keskuspankin riippumattomuudesta, joka de facto sitä on luovuttu. Ja sitten kun te puhutte tällaista terveellisestä pragmatismista, ja että se todellakin olisi pragmatismia tässä taloudellisessa ympäristössä. Thank you, thank you. Kiitoksia, edustaja Klintz. Ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa. Tätä käytännönläheisyyttä täytyy soveltaa koko tähän äh, exit-strategiaan. En kyllä olisi samaa mieltä siinä, että EKP on menettänyt itsenäisyyttä tai riippumattomuuttaan. EKP on nimittäin ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin, kuten arvopaperimarkkinaohjelmaan tai pankkien rahoitukseen. No, tämän ohjelman nimi nyt vaihtuu joka ikinen päivä. Niin ne pankkien rahoitus, jotka ovat liian riippuvaisia EKP-likviditeettilainoista. Kaikki nämä lainat, äh, anteeksi, kaikki nämä menettelyt ovat menettelyitä, joihin ryhdyttiin yksi asia mielessä. Jos niihin ei olisi ryhdytty, niin rahoituspolitiikan eri työvälineiden määrä olisi vähentynyt nollaan. Eli Näitä on aina hyödynnetty osana rahoituspolitiikkaa. Se on erittäin tärkeää pitää mielessä, sillä kun ymmärrämme tilanteen ja arvioimme sitä ja ymmärrämme, että vaara enää ei ole olemassa, niin silloin niistä luovutaan toiseksi. Meidän täytyy pitää mielessä se, että kun puhutaan arvopaperimarkkinaohjelmasta – Kaikissa näissä mietinnöissä on muuten muistettava se, että niiden tarvoitteena on olla vain ö, väliaikaisia. Ja näin ollen kysymys on siitä, että kyseenalaistetaan se, että me pyrimme takaamaan keskipitkän aikavälin hintavakauden koko alueella. Itse asiassa EKP on kyennyt tarjoamaan hintavakauden joka määritellään kahdeksi prosentiksi tai sen alle kriisin aikana. Se on tärkeää pitää mielessä. 2008 2009 ja vuonna 2010kin aikana se, että meillä on olemassa järjestelmä, joka ankkuroisi inflaatioodotukset niin kuin se teki mahdollistaa sen, että EKP voi toimia nopeasti ja joustavasti niin, että se vastaa kriisimittasuhteita. Tämä ei ole kuitenkaan koskaan vielä äh, millään tavalla äh, kompromitoinut äh, hintavakauden periaatetta. Siitä huolimatta meidän täytyy olla tarkkaavaisia ja pitää mielessämme ne syyt, Miksi näihin menettelyihin on ryhdytty? Puhun vieläkin suorempaan. Yksikään valtionvelkakriisi tai yksikään tarjoajapankki ei ole saanut EKPtä poikkeamaan tästä tavoitteesta, joka on siis hintojen vakaus. Kiitos. Thank you. On behalf of ECR, e uh, uh, Kiitoksia. E- sitten Ivo Stratie. Thank you, madam. Thank you, madam chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa pääjohtaja, ensin toivotan teille kaikkea menestystä näinä sekasortoisina aikoina. Miten te arvioitte sitä seikkaa, että EKP pystyi tilanteessa, jossa riippumattomana keskuspankkina yhteispäättämään ja yhteistyössä myös valmistelemaan finanssipoliittisia toimia suverenissa Kreikan valtiossa ja todennäköisesti seuraa, valvoo myös Kreikan omaisuuden yksityistämisprosessia. Ettekö oleta, että se olisi vaarallista tulevaisuuden kannalta ja Eikö tähän liity riski siitä, että EKPn uskottavuus ja riippumattomuus kärsii ja siitä on tulossa, EKPstä on tulossa osa poliittista ratkaisua Kreikan velkakriisissä. Kiitos. No, I would certainly, I would certainly agree. Olen todellakin samaa mieltä teidän kanssa, herra Streks, tässä, tästä viimeistä lausunnostanne. Jos EKPstä tulisi osa poliittista ratkaisua. Se sinällään menettäisi itsenäisyytensä. EKP osallistuu eri valtiovelkakriisiepisodoihin siinä asemassa, että se arvioi potentiaalisia riskejä, arvioi finanssipoliittista uudelleenjärjestelyä, valvoo toiminnan täytäntöönpanoa ja kaikkein tärkeintä se arvioi velan kestävyyttä. Joten ei tämä ole kovinkaan erilainen muista tämän tyyppisistä tilanteista, mutta jos tähän liittyisi poliittinen mukanaolo, silloin te olisitte aivan oikeassa. Mm, Euroopan keskuspankin täytyy olla äärimmäisen varovainen sen suhteen, että ei ylitä omaa mandaattiaan eikä astu alueelle, joka ei ole sitä, mitä perussopimuksessa vaaditaan EKPltä. Kiitos. Thank you. Now on behalf of the Green. Kiitoksia. Kiitoksia vihreiden nimessä, Philip Lambert. Kiitoksia Sharon. Päivittäin Draghi. Varmaankin olette kaikkein ortodoksisen katolilainen, joka olen koskaan tavannut. No, olette kuitenkin todennut, että EKP jää riippumattomaksi ja varmasti se on teille tärkeää. Minustakin on tärkeää, että meillä taas on lainsäädännöllinen riippumattomuus, poliittisten johtajien riippumattomuus. Ja haluaisin vain sanoa, että tässä ei pitäisi mennä mandaatin ulkopuolelle. EKP: niin tekee päivittäin. Kun EKP sanoi, aivan kuten te sanotte tänään, että meidän tulisi suojata yksityisiä luotonantajia ja, ja varmistautua siitä, että Kreikan riski tehdä julkiseksi. No siinä voidaan olla eri mieltä, se on poliittinen valinta, ei tämä mikään tekninen valinta oli. Kun EKP, Jean-Claude Trishin sanoin, ja olettekohan samaa mieltä, en tiedä, mutta näin yleensä teette, sano, että kannattaa leikata julkisia menoja ja veroja nostetta, niin se on taas poliittinen valinta. Tietysti tasapaino on asia, jota voidaan päästä useilla eri tavalla, mutta useimmiten EKP on yhtä mieltä eikä niinkään toista mieltä. Ja kun katsotaan useita poliittisia alueita. Nähdään, että EKPllä on näkemyksiä silloin, kun EKP on osa troikaa, joka esittää suosituksia Portugalille, Kreikalle ja niin edelleen, niin silloin tehdään poliittisia valinnoittoja. Ja ehkäpä pitäisi nyt vaan pitäytyä siinä mandaatissa, joka on inflaatiolta suojaaminen. Kun näin toteatte, niin miten olette, miten olette aikonut varmistautua siitä, että EKP pysyy siellä, missä sen kuuluisikin pysyä? Thank you, Ms. Lambert. Thank you. Kiitos, äh, herra Lambert. Kiitos. Vastaan näihin kolmeen asiaan. Ensinnäkin me olemme vastuussa Euroopan kansalaisille ja teille. Siksihän minä olen täällä tänään ja siksi te esitätte minulle näitä kysymyksiä. Toisekseen, en ole koskaan sanonut, että haluaisin suojella yksityisiä. En minä, en minä, en minä tähän te jäi. Te vain pidätte sitä itsestäänselvyytenä, mutta minä en sitä ole sanonut, ellei minä sitten puhu tietämättäni. Se, mitä minä sanoin tässä aikaisemmin, oli eri asia. Oli kolme, sanotaan kolme asiaa, millä tavalla voidaan hoitaa Kreikkaa. Se oli se, että, että meillä on joukkolainapääoman leikkaus tai velan uudelleen järjestely. Ja, ja katsoa sitä, että miten, ja mikä on maksukyvyttömyysmahdollisuus. Ja meidän täytyy katsoa sitä, mitä seuraamuksia näillä on. Minun velvollisuuteni on kuitenkin kertoa teille näistä seuraamuksista. Kolmas asia liittyen veroihin ja menoihin – Miksi EKP on kiinnostunut kasvusta? Miksi EKP on kiinnostunut kilpailukyvystä? Syy on se, että erityisesti korkea, korkeasti velkaantuneissa maissa nimenomaan äh, raho, taloudellisen vakauden edellytys on kilpailukyky. Eli ilman kilpailukykyä ja kasvua ei voida maksaa lainoja takaisin kasvua varten tarvitaan tiettyjä asioita ja on tiettyjä asioita, joita ei pitäisi tehdä. Yksi asia, no, voimme käydä lävitse koko asian, mutta tämä on se ajatus EKPn kannan takana asioista, jotka monille ihmisille tuntuvat ehkä hieman vierailta keskuspankin hoidettaviksi. I'm sorry, I, I... Tosiaankin kaikkein puhdasoppisin katoinen henkilö, jonka tiedän. Eli, Eli kuulet sinua. Sitten jatketaan EPP: llä Rapalone. Herra presidente, eh, signor governatore, lei mm, eh, prima parla della crisi del nostro paese. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, Italiassa maassamme on ollut suuri kriisi ja puhuitte myös Kreikasta. Olen kovin tyytyväinen siihen vastaukseen, jonka annoitte mutta tietysti tilanne on erilainen eri maissa ja eri aikoina. Elämme globaalissa maailmassa, jossa markkinat liittyvät toinen toisiinsa, aivan kuten taloudetkin. Ja pyrimme pääsemään eroon tästä talouskriisistä kaikin mahdollisin keinoin. Talouskriisissä sinänsä on suuria rajoitteita, hintavolatiliteetti, spekulaatiot. kun puhutaan yksittäisten maisten veloista. Kaikki tämä on johtanut ö, rahoituspuolen haurauteen. Kysymykseni teille on seuraava. Miten teidän mielestänne rahoituspolitiikkaa tulisi johtaa niin, että voimme säilyttää rahoitusvakauden? Eh, con, con, con eh, lo, l'esplodere della crisi. Kiitoksia. Kun rahoituskriisi räjähti käsiin, monilla aloilla oli selvää, että rahoituspolitiikka, jota oli viety eteenpäin vuoteen 2007 asti, ei ollut Eh, johtanut tilanteeseen, jossa olisi kyetty eh, saavuttamaan rahoitusvakaus. Pelko suuresta eurooppalaisesta keskuspankista johti siihen, että sitten kun eh, tuo pallo räjähtää, niin sitten vaan korjataan ruumit kentältä ja siivotaan tilanne. Rahoitusstrategian ei kuitenkaan varmaankaan pitäisi näillä linjoilla kulkea. Rahoituspolitiikan päätavoitteena, kuten totesin, on taata keskipitkän aikavälin hintavakaus ja taata se, että rahoitusvakaus on myöskin olemassa. Kuten olemme nähneet koko kriisin ajan, niin tämä on ollut se tilanne. Siitä huolimatta rahoituspolitiikka sinänsä ei ole paras väline rahoitusvakausongelmien ratkaisemiseen, vaan ne täytyy ratkaista toisin välinein. makrotason vakausvälineen avulla. Nämä kaksi politiikkaa eivät sulje toinen toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Rahoituspolitiikan avulla voidaan taata hintavakaus ja rahoitusvakauden taustat Ja näin, avulla, näin ollen voidaan luoda olosuhteet, joissa meillä on rahoitusvakaus ja välttää epävakaustilanteita. Eli rahoituspolitiikalla päästään tähän. Mutta on mahdollista, että tietyillä talouden osa-alueilla tilanne kehittyy nopeammin kuin toisilla. Kun puhutaan rahoituspolitiikasta, meidän täytyy tarkastella sitä, mitä tapahtuu myös ähm, asunto markkinoilla eri puolilla eurovyöhykettä. Millä tavalla eurovyöhykkeen tilanne kehittyy tällä alalla? Ja meidän tulee siitä syystä tarkkailla eurovyöhykkeen eri alueita. Meidän täytyy tarkastaa rahoitus, vakautta laajemmin katsoen. Ja rahoituspolitiikassa hinnanvakaus on oleellisin osa. Eli makrotason vakauden valvonta on asia, jossa voidaan toimia. Esimerkiksi tietyissä eurovyöhykkeen alueilla on asuntokupla kehittymässä. Ja ainoa tapa pureutua siihen on lisätä muuta kuin pankkien rahoittamaa osuutta, eli tätä niin sanottua lainaan, lainaan suhdetta asuntojen arvoon. Nämä ovat yksittäisiä välineitä, joiden avulla voidaan lisätä esimerkiksi pankkien pääomaa. Erityisesimerkki Italiasta äskettäin tarkastuskäynnin yhteydessä huomattiin, että pankki oli investoinut voimakkaasti asuntolainapuolella ja valvoja pyysi pääoman lisäämiseen osana makrotason vakausvalvontaa. Ja näin ollen Nämä kaksi asiaa ö, toimivat toinen toisensa lisänä. McCarthy. SNDstä Arlene McCarthy. Uh, Mr. Draghi, I'm interested in your... Draghi, minua kiinnostaa he, henkilökohtaiset eivätkä vain edeltäjänne näkemykset EKPssä ja linjat, jotka täällä on kerrottu monen kertaan. Panin merkille, että torjuitte sellaisen ajatuksen tällaisia kansainvälistä transaktioveroa. Kuitenkin sanoitte, että jaatte nämä tavoitteet, joten haluan vain kysyä, hyväksyttekö sen laajasti kannatun käsityksen, että veroja kannattaa liian vähän rahoitusverosta ja EKPn rooli nähdään tässä niin, että se nostaa näitä korvauksia ja palkkioita eikä auta reaalitaloutta. Ja erityisesti kysyisin teiltä teidän henkilökohtaisesta johtajuudestanne. Tuletteko te kuuntelemaan kansalaisia, koska kerran olette vastuussa heidän suuntaansa ja sitoudutteko avoimeen lähestymistapaan? Tarkastelen kaikkia vaihtoehtoja, kun otetaan käyttöön tämä transaktiovero, myös repomarkkinat ja IPOt. Ja jos kerran puolatte globaalia transaktioveroa, niin käytättekö asemaanne siihen, että kampanjoitte tällaisen globaalin konsensuksen puolesta, että vero saataisiin aikaan? I, um, on the, on the um, financial transaction. Mitä tulee tähän äh, transaktioveroon, äh, sen täytyy huolehtia siitä, että tästä käytetään oikeisiin kohteisiin, tavoitteisiin ja sen enempää en nyt halua sitä tietää. Toinen esimerkki. Minä uskon, että nämä tärkeät finanssilaitokset, ne ovat tänä päivänä tämä suurin tavallaan ongelma, moraalinen ongelma. Ja sen vuoksi me nyt Syfuksessa työskentelemme kahden asian parissa. Ensinnäkin otamme oppia se siitä, mitä saimme Lehman Brothersista. Ja ei tulisi tapahtua mitään sellaisia erheitä, joista veronmaksajat maksavat. Toinen asia on se, ei pitäisi olla mitään pankkien epäonnistumisia tai kaatumisia, joka johtaisi markkinoiden vääristymään samalla tavalla kuin Liiman teki. Ja tästä on siis jo yli vuosi sitten. Me olemme meillä on sellainen elin, joka käsittelee nimenomaan näitä rahoituslaitoksia ja se, tämä elin perustuu kolmelle pilarille. Me haluamme, että näillä laitoksilla on parempi kyky ottaa vastaan. Eli niillä pitää olla enemmän pääomaa kuin ei-systeemisesti tärkeät laitokset. Sen vuoksi, että se, että on jo iso itsessään, minä tarkoitan tällä monia asioita, voi olla iso liitto, siinä voi olla erilaisia eh, liitoksia, mutta periaatteessa ne ovat systeemisiä. Ne tarvitsevat enemmän pääomaa ja tämän pääoman pitää olla hyvälaatuista pääomaa. Niin, että todellakin voidaan tavallaan ottaa vastaan, käyttää tätä. Mutta jos ne epäonnistuvat, me haluamme olla varmoja siitä, että veronmaksajien rahoja ei käytetä. Joten meillä täytyy olla tällainen kriisi, eh, valvontajärjestelmä, jolla me kykenemme hoitamaan tätä asiaa. No, mitä tämä tarkoittaa? No, se tarkoittaa useita asioita. Ensinnäkin jos suuri pankki kaatuu, meidän täytyy olla sellaisessa tilanteessa meidän ja kansallisen valvojan, että voimme päättää, mitä segmenttejä, mitä osia suljetaan välittömästi ja mitä osastoja pidetään vielä avoimena. Ja usein kaikki liittyy siihen pankin perustoimintaan, jonka tulisi jäädä käyntiin. Eli siis maksujärjestelmiin, tileihin ja niin edelleen. Mutta tämä toinen vaihe, jossa halutaan varmistaa, että veronmaksajien rahoja ei käytetä, on se, että täytyy hyvin selkeästi tietää, kuka menettää nämä rahat, mikäli pankki kaatuu. Eli numero yksi ovat osakkeiden omistajat ja sitten sen jälkeen myös nämä lainanantajat ja minkälaisista me nyt puhumme. No, Syfyksessä käydyt keskustelut eivät ole niin erilaisia kuin mitä muuallakin on käyty. Meillä täytyy olla luettelo näistä luotottajista, keitä heistä, keitä heistä äh, suojellaan. No esimerkiksi ne, jotka, joilla on tileille rahaa tiettyyn äh, tasoon asti. Mutta sitten on taas muita, joita ei äh, tulla suojelemaan. Ongelma on se, että meidän täytyy kaikkien sopia siitä, että meillä on samat listat, koska tämä on unioni. Eli meidän täytyisi itse asiassa sopia tästä globaalisti, mutta se onkin työmme tavoite. Ja kolmas tavoite liittyy valvontaan. Meillä pitäisi olla paljon tiukempaa, riippumatonta valvontaa näille systemaattisesti riskipitoisille isoille laitoksille. Eli nyt puhutaan paljon siitä, että valvojille esimerkiksi annettaisiin enemmän toimivaltuuksia ja ne olisivat riippumattomampia. Eli tämä antaa tavallaan lisää mahdollisuuksia. No mitä sitten transaktiovero aiheuttaa? No meidän täytyy ennen sitä kuitenkin ylittää nämä toimeenpano-ongelmat mikrofonin ulkopuolelta. Then decide whether we Yeah, but I am prepared. Whether you think that the, that the financial services currently are under tax, which everybody does think. Well, I am prepared to look at... Minä olen valmis tarkastelemaan kaikkia optioita toki. Minun täytyy tietää, äh, mihinkä tällä pyritään, ja se on tärkeää. Ja toki olen valmis katsomaan eri vaihtoehtoja, ei epäilystäkään siitä. Mutta minä voisin jatkaa tätä hamaan tappiin. Mutta me käsittelemme tätä asiaa. Ja jos teidän mielestäni tämä on hyvä tapa, niin toki me olemme valmiita katsomaan eri vaihtoehtoja. LD Oli Schmidt. Ole Schmidt. Allesta. Thank you. Kiitoksia, päästöjä Draghi. Olen täällä. Olen liberaali Ruotsista, eurovyöhykkeen ulkopuolelta. Olen ollut kovin vaikuttunut teidän vastauksistanne ja esityksistänne tähän mennessä. Kirjallisissa vastauksissanne kun puhuttiin äh, hallintoneuvoston rotaatiosta, kansallisuuksista ja äh, sukupuolesta, niin vastauksenne on kyllä kovin perinteinen. Todetaan, että tämän tyyppinen pohdinta saattaa olla haitallinen, jos halutaan valita kaikkein pätevin henkilön. Ymmärrän kyllä teidän perustelunne, mutta minä kyllä sanoisin, että rahoituspolitiikan alalla on myös aivan yhtä kompetentteja naisia. Kysymykseni on se, että voisiko teille ja EKPlle olla ongelmaksi se, että käytäisiin avointa vuoropuhelua suuren yleisön kanssa ja että otettaisiin paremmin yhteyksiä kansalaisiin, jos hallintoneuvostossa ei ole yhtä naisen naista, eikä yleisneuvostossa, eikä muualla, kaikkialla vain miehiä. Ja minä tässä mitenkään teidän pätevyyttänne kyseenalaista. Mutta tämä saattaa olla kyllä demokraattinen ongelma. Ja sanon tämän miehenä, ja tulen toisesta maasta. Tehän olette puoliksi saksalainen, ehkäpä. Mutta sukupuoli nyt ainakin pysyy. I think you're right. I think you're right. Mielestäni olette oikeassa. Mielestäni kyllä tähän liittyy ongelma tähän rakenteeseen, niin kuin kaikkiallakin tältä kannalta katsottuna erittäin tärkeä yleismaailmallinen kysymys. Mutta meillä on mandaatti perussopimuksessa, todetaan sen tietyt asiat joten siellä ei sanota, että, että on kiintiöt varattuna kansallisuuksella tai sukupuolisella, vaan puhutaan siitä, että ihmiset pitäisi valita sen perusteella, kuinka erinomaisia he ovat, ja niin, että voit itse lukea tämän, kuinka ammattitaitoisia he ovat, minkälaisia ammattipätevyyksiä heillä on. Tämä löytyy tekstistä perussopimuksesta. Johtajamme voi pitää tätä ongelmaa mielessä, niin kuin heillä pitäisikin olla mielessä EKPn, hallintoneuvoston, neuvoston kohdalla ja myös laajemmin kaikissa kysymyksissä. En voisi olla enempää samaa mieltä kanssanne. Oh, it is a problem for me. Ja kyllä se on ongelma minullekin ihan varmasti. Se on kaikkien ongelma, joilla on jonkinlainen tietoisuus näistä asioista. Kyllä se tosiaan on minullekin ongelma. Banca d'Italian johtokunnassa on nainen. Yksi nainen ilmeisesti. Vain. Yksikä vain. Niin. No se ihan hyvä, niin. No nyt sitten EPPn vuoro. Garcia Margallo. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa puheenjohtaja ehdokas. Nyt viittaan tähän konkreettisen analyysien koksen tilanteeseen ja puhun Kreikasta esimerkkinä ja vertaan sitä suhteessa muihinkin talouksiin. Kun ajatellaan konkreettisesti Kreikassa on 100 70 prosenttia BKTstä velkaa, jotta kun se pyrkii vähentämään tätä velkaa, sen pitäisi saada ylijäämään, joka on noin 8 prosenttia budjetista. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitäisi vähentää menoja noin 17 16 prosenttia. Se on varsin epäilyttävää ajatellen matalan kasvun tilannetta. Siellä on menetty täysin luottamus, eikä tulevaisuudella ole kovin karuus. Tähän mennessä tiedämme sen, että keskuspankki antaa likviditeettiä, sillä tulee olemaan vakuusongelma, joka sen pitää ratkaista. Me tiedämme, että ei puolleta velan uudelle järjestelmän pakollista sellaista. Pankissa ei sitä tueta. Me tiedämme, että joissakin maissa eikä pienemmissä puolleta sitä, että siirretään rajaton määrä varoja. Todennäköisesti tästä syntyy tällainen bailout-pelastusjärjestelmä, mutta se palvelee vain muutamia kuukausia. Sitten taas ollaan samassa tilanteessa näiden kuukausien jälkeen. Ja sitten saimme tätä tässä toissa päivänä, että jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot eivät puolla sitä, että sallitaan pelastusmekanismeja lopussa tai per, väliaikaiset tai puututaan sekundaarille velkamarkkinoille, jotta vähennetään hintaa ja puoletaan vapaaehtoista eh, järjestelyä, velanjärjestelyä, jonka sanoi, että hän pitikin tästä, mutta se ei olisi mahdollista. Ja minä kysyin häneltä, miksi tämä ei ole mahdollista ja mitä sitten teemme, jotta pääsemme tästä labyrintistä eroon, missä nyt olemme. What is a no-starter? I missed it. No, I mean, eh, la pregunta es... Niin, kysymys oli, minä ehdotin sitä, että pelastusmekanismi, tämä la, eurooppalainen vakausmekanismi voisi puuttua sekundaarivelkamarkkinoille, jotta helpottaisi vapaaehtoista velan uudelleenjärjestelyä. Ja komissaari Rehn ja pääministeri Rehn, eh, Jukka sanoivat, että eh, hyvä ajatus, mutta jäsenvaltiot eivät tätä halua, koska eivät minkä haluaisin, että teknisiä esteitä tähän on. Jos ei näin tehdä, niin mitä muita mahdollisuuksia sitten vielä on käsissä muutaman kuukauden päältä, kun palaamme jälleen samaan tilanteeseen, jossa ministerit nyt, nytkin olivat? Um, again, we are now Jälleen me käsittelemme enemmän näitä rahoituskysymyksiä. ESM luotiin, vakaus, EVM luotiin mekanismina, joka avustaisi maita väliaikaisesti niiden ongelmissa, väliaikaisongelmissa. Sitä ei luotu sen takia, että se toteuttaisi budjettisiirtoja maiden kesken tai finanssipoliittisia siirtoja. Se voi ostaa valtion, joukko, valtion joukkovelkakirjoja primäärimarkkinoilta, mutta ei sekundaarimarkkinoilta. Se ei voi sitä, niitä ostaa. Olen sitä mieltä, koska tässä täytyy kuvitella, mistä valtiot pitäisivät. Todennäköisesti ne haluaisivat rajoittaa EVMn kykyä puuttua markkinoiden toimintaan periaatteessa. Ja mahdollisesti ottaa haltuunsa paljonkin velkaa sekä sekundaarilta markkinoilta ilman mitään ehtoja, koska EVM puuttuu tiukin ehdoin asioihin. Siellä löytyy tiukat ehdot. Ja sitten kun on kunnolla, kunnolla arvioitu velan kestävyyttä, tältä kannalta katsottuna on todennäköistä, että EVM toimii primäärimarkkinoilla kun sanotte, että se voi toimia sekundaarimarkkinoilla, vaikkakin itse asiassa se voisi olla asioita, voitaisiin muuten vähän pohtia. Minä nyt yritän asettautua niiden kenkiin, jotka sanovat ei. Ajatus siitä, että on sellainen elin, joka ostaa ja myy sekundaarimarkkinoilla, koska jotta ostaa näillä merkkinoilla, tarkoittaa sitä, että näin toimii, tekee pysyvällä tavalla. Niin tavallaan Siis ihmiset kysyisivät, miten minä voin arvioida tätä ehdollisuutta, joka liittyy sekundaarimarkkinoiden ostoihin. Onko se samanlainen menettelytapa, jota käytetään primääriostoissa? Ja vastaus on, niin, en oikein voi nähdä, miten tätä voidaan päivittäin tällaista toimintaa harjoittaa. Mielestäni tämä liittyy enemmän täytäntöönpanosyihin eikä niinkään käsitteellisiin syihin, joten meidän täytyy tarkastaa tämä asia tarkemmin. Mutta olen sitä mieltä, että pitkälti sekundääri- ja primäärimarkkinat ovat tällaisia substituutteja, ne voidaan korvata keskenään. Now for the S&D group. Uh, SD-ryhmästä Kutas. Thank you, Chair. Well... <clears throat> Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tervetuloa pääjohtaja. Varmaankin tämä ensimmäinen näkemysten vaihto on alku monille eri keskusteluille. Kun palataan takaisin Euroopan ongelmiin, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me sosialisteina tuemme ajatusta siitä, että osa kansallisesta velasta muunnetaan eurovelkakirjan lainoiksi. Ja varmaankin tiedätte tästä projekti velkakirjojen ajatuksesta. Haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne on kun luodaan uusia eurovelkakirjoja, joiden avulla voidaan rahoittaa kasvua. Tämä ikään kuin heijastelee sitä, mitä Yhdysvalloissa on tehty, joiden avulla New Deal on rahoitettu. Mikä on teidän näkemyksenne myös se, että käytetään velkakirjoja siihen, että velat voidaan myös saada mukaan taseeseen? Um. The, uh, there are two different kinds of bonds. Nämä ovat erityyppisiä velkakirjoja. Kasvuvelkakirjat ovat unionin velkakirjoja. Tässä määrin niitä tuetaan koko unionin, unionista käsin. Tämän, tässä tilanteessa, niin kuin aikaisemmin sanoin, olemme virran keskellä, emme ole vielä ylittäneet jokea kohti suurempaa ja syvempää unionia. Joten tässä keskivaiheella unionin tai EU, poliittisesti tarkoittaa sitten no, tällaiset e eurojoukkovelkakirjat, siis ne maat, joilla on erittäin hyvä luottoluokitus, päätyisivät maksamaan vieläkin enemmän. Ja maat, joilla on heikko luottoluokitus, maksaisivat vähemmän. Tässä mielessä on olemassa tällainen siirto maiden välillä kyseessä. Ja pitäisi sitten tarkistaa, että tämä sopii yhdessä tämän e- lausekkeen kanssa, joka kieltää pelastusoperaatiot perussopimuksissa. Olen muuten sanonut, muuten tässä puhuttiin infrastruktuurijoukkovelvollisuuksiin vuonna 2003 tätä Delors aikanaan jo ehdotti, Jacques Delors. Ja muistan tämän vieläkin, koska olin paikan päällä Ecofinissa, kun hän tällaista ehdotti. Tuli varsin kiukkuinen reaktio monistakin maista tällaista ehdotusta vastaan. Syistä, jotka kuulemme juuri tänäänkin 15-17 vuotta jälkeenpäin. Nimittäin kyseessä on pelko siitä, että tässä voisi, tässä voisi tulla tällainen tulosiirtounioni. Sanoisin aivan että nyt on sama pelko vallalla kuin 18 vuotta sitten. Joten minulle tämä tarkoittaa sitä, että unionin joukkovelkakirja on legitiimi instrumentti. Ja ajatellaan pohtia, jos me pystymme saamaan aikaan läheisemmän unionin. Joku voisi kutsua sitä mini-finanssipoliittiseksi eh, unioniksi, mutta oikeastaan tässä on kyse hiukan jostakin muustakin. Nyt uskaltaudun, en tiedä salliiko herra Lambert tätä, mutta nyt kuitenkin uskaltautuisin, uskaltautuisin poliittiselle kentälle, kun sanon, että itse, me olemme siis unioni, joko me, meidät on sidottu yhteen säännöillä, tai olemme yhdessä toimielinten takia ja budjetin kautta. Tällä hetkellä itse asiassa emme ole kumpaakaan. Meillä on hyvä prosessi meneillään, että meitä sitoisivat tällaiset säännöt. Me vahvistamme nyt sääntöjä, me meidän täytyy syventää sääntöjä, täytyy laajentaa niitä. Ja mitä lähemmäs, tiukemmaksi unioni tulee, nämä käsitteet itse asiassa saavat enemmän painoarvoa jatkossa. En näkisi tätä asiaa toisella tavalla siis niin, että olisi joukkovelkakirja, jolla pakotettaisiin tällaiseen finanssipoliittiseen unioniin, koska te näette eron politiikoissa tässä asiassa. Ei se toimisi. Mutta näin minä sanoisin, mitä tulee näihin eurojoukkoverkkoihin. Mitä tulee Brady joukkoverkkoihin, niin se on eri asia. Tämä on rahoitusväline, jota nyt on ehdotettu, jotta voitaisiin tarttua erityiseen kriisiin. Ja tämä liittyy siihen, mitä sanoin vapaaehtoisista vaihdoista. EKP on oikeastaan jo toden, tai päättänyt tapahtumista, jossa on vapaaehtoista. Siihen ei liity kaikkia niitä riskejä, vaikkakaan emme ole aivan varmoja, koska niin kuin alussa täällä sanoin, me olemme vasta oppimassa siitä, miten näitä riskejä pitää hallinnoida. Todellakin kaikki on varsin kiinnostavaa, mutta olemme hiukan jäljessä aikataulusta, joten ehkä yritämme nyt sitten alittaa viisi, tai jos voisi alittaa viiden minuutin, viiden minuutin puheajan, eikä ylittää sitä sitten EPPstä. Rova Kratsa. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτηση... puheenjohtaja. Kysymys, jonka halusin esittää pääjohtajalle, koskee tätä. On itse asiassa ihan sama kuin mitä edellinen kysyjä esitti, joten haluaisin kiittää teitä vastauksesta. Mutta saisinko nyt sitten kysyä toisen kysymyksen? Se on seuraava. Usein on sanottu, että tarvitaan talousasioista vastaava ministeriä. Sanoitte, että me emme ole vielä vieneet tätä järjestelmämme päätöksen, vaan sen täytyy kehittyä edelleen niin, että siinä saadaan aikaan keskittäytymistä ja olemme nähneet ongelmia tässä maassa. Ja tietyt maat, kuten omani, eivät onnistu tässä valvonnassa. Jotain tarvitaan. Eurooppalainen talousasioista vastaava ministeri, olisiko siitä lisäarvoa? Ottamatta huomioon niitä poliittisia vaikeuksia, joita tällainen päätös saattaisi synnyttää. Jo muutama vuosi sitten tällaista asiaa vaadittiin ja Ollaanko tässä nyt menossa sitten valtiovarainministeriötä kohtaan, joka olisi Euroopan tasolla? Niin, ihan oikein. No vielähän meillä yleistä taloushallintoa ei ole olemassa. Olemme matkalla sinne. Mutta tämä on ikään kuin samankaltaista kuin mitä totesitte aiemmin. Meidän täytyy vahvistaa sääntöjämme ja meidän täytyy äh, verotustoiminnassa, äh, rakenneuudistuksissa ja muilla alueilla toimia läheisemmässä yhteistyössä keskenämme. Äh, näissä eurojoukkovelkakirjalainoissakin täytyy toimia, aske, täytyy edetä askel askeleelta. Ja meillä ehdottomasti täytyy olla vahvempi johtajuus nyt ennen kuin sitten voidaan siirtyä seuraavaan askeleeseen. Maiden täytyy olla vakuuttuneita siitä, että tässä nyt ei ole kyseessä mikään siirtymäkauden unioni. Ja ne voivat varmistautua siitä, jos meillä on tiukat säännöt, joita ei voi niin vain kiertää. Kaikki menettelytyön avulla saadaan aikaiseksi lisää kuria, tiukemmat sanktiot – säännöt, se on hyvä. Mutta vielä emme ole va- valmiita tämän tyyppiseen institutionaaliseen askeleeseen, että meillä olisi tällainen ministeri. Tulevaisuudessa kuitenkin se on aivan mahdollista. Now for the S&D group. Kiitos. SND-ryhmän nimissä Pervans Beres. Monsieur le gouverneur. Arvoisa pääjohtaja, pääjohtaja ehdokas. No ehkä eri koulusta, koska minulle pankkien rooli on rahoittaa reaalitaloutta. Kuitenkin teidän menneisyydessä, kun näet, teillähän on pitkä kokemus, näin olette saanut suuren käsityksen tiedon markkinoiden toiminnasta. Se on palvellut yrityksiä Goldman Sachsia, joka ei vastaa tätä mallia. Kyseinen investointipankki on kehittänyt käytäntöjä, itsesääntelyä, sääntelyn purkua, liiallista talouden rahoistumista, opasiteettia, kehittänyt arvopapereita ja erilaisia velanvaihtosopimuksia, OTC-sopimuksia, maksoi itselleen bonuksia tai johtajalle bonuksia. Niin pääjohtaja Juncker on usein pitänyt näitä palkkioina, joihin jotka ovat varsin kylmäverisiä. Euroopan keskuspankin pääjohtajana, jos teidät vahvistetaan tähän virkaan parlamentin neuvoston toimesta, niin voisitteko te ottaa huomioon saa taustanne, kokemuksenne tästä pankista, joka on kääntänyt selkänsä rahapolitiikalle EU, jota se nyt tarvitsee ja erityisesti euroalue tarvitsee. Ja kun te olitte johtajana rahoitusvakausfoorumissa sitten johtokunnassa, niin maaliskuussa 2008 te pyysitte, että pankit valjastaisivat taseensa. Mikä, mitä voitte kertoa, mikä saldo on tästä tilanteesta ja missä määrin pankit seurasivat tätä e, ohjettanne? Sitten täällä te puhutte ehdokkaana meille, mutta te kuitenkin selvästi kieltäydytte tästä otsakkeesta, jota ranskalainen lehti käytti, Euroopan varapuheenjohtaja, joka vastuu suverenista valtiosta. Oletteko, tämän, ää, mm, tämän määritelmän? Myös Financial Timesin mukaisesti teidän pitäisi edistää ää, ää, yrit, yrityksen toimintaa, suurten yritysten toimintaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti? Well, okay. I only have two and a half niin, minulla on tässä nyt hyvin vähän aikaa. Joo, olen vastannut tähän Goldman Sachs kokemukseeni aikaisemmin. Te viittasitte tässä lehdistötiedotteeseeni, kun astuin äh, heidän palveluksensa ja sen jälkeen pyysin, että minun ei tarvitsisi tehdä töitä äh, hallitusten kanssa ja niiden omistamien tai maiden omistamien yritysten kanssa sen vuoksi, että minulla oli kokemusta. Halusin, että minulla olisi tietty tauko siinä välillä äh, ennen. Mutta se ei ollut minun kysymykseni. Minun kysymykseni oli oletteko te, mitä mieltä te olette Goldman Sachsin bisnesmallista? No, Goldman Sachsilla on 23 000 työntekijää ja heillä on kaikennäköisiä yritystoimia ja heitä valvotaan heidän toimintansa oikeutta. Ja koko ajatus siitä, että... No. Joten teidän kysymyksenne liittyy tähän lehdistö tiedotteeseen. Olen vastannut siihen. Minä työskentelin vain yksityisen sektorin parissa. Tämä kysymys kysyttiin jo aikaisemmin ja vastaan uudelleen. Olen todistanut, että minä työskentelin itsenäisesti Goldman Sachsilla ja olen antanut todisteet siitä, että toimin sillä tavalla myös tässä finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmässä. Me te, olemme tehneet hyvin paljon työtä ja finanssipalvelusektori on tänä päivänä ihan erilainen kuin mitä se oli vuonna 2007 tai 2008, mutta uudistus ei ole viety loppuun. Meidän täytyy ottaa käyttöön Basel III. Meidän täytyy huomioida systemaattisesti tärkeät suuret luottolaitokset. Meidän täytyy parantaa luotettavuutta, toimivuutta, keskittämistä. Nämä ovat asioita, joita ei vielä ole viety päätökseen, mutta mitä tulee riskinhallintaan, se on ihan eri asia. Kykenemmekö välttämään seuraavan ää, kriisin, emme tiedä. Me toivon mukaan tämä järjestelmä on tulevaisuudessa tiukempi ja vankempi. No Ette mitenkään epäile mitään toimintatapoja kolmansaaksissa. Long enough for the answer. Puhutte liian, liian pitkän kysymyksen, ei ollut aikaa vastaukselle. Sitten EPPltä seuraava kysymys, Astrid Lyling. Euh, oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Schmidtin puheenvuoron jälkeen, kun hän nyt teitä puhui eh, tästä sukupuolesta, niin minä olen sukupuolen tasa-arvon kannalla. Minusta naiset ovat yhtä päteviä miehet samoin, mutta pääjohtaja Draghi, tehän selkeästi kuitenkin olette miespuolinen, kuka, kuten koko EKPn johtokunta. No, siitä huolimatta olen valmistunut jotakin kysymyksiä. Osa niistä on jo esitettykin, mutta haluaisin hieman tarken, tarkennuksen niihin, jos sopii. EKP ei halua minkään näköistä uudelleenjärjestelyä, jota voitaisiin tulkita Äh, luotonannoksi markkinoiden taholta, jotka saattaisi johtaa erilaisiin äh, ta, äh, vaikutuksiin. Ja kymmenien miljardien osakeosio, joka koskee Kreikkaa. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te siitä tilanteesta olette. Ja sitten kun puhutaan teidän nimityksestä, ne haluaisin kysyä, että millä tavalla suhtaudutte jäsenvaltioiden valtionvelkoihin, aivan kuten Trichetkin. Oletteko tässä uuden järjestelyn kanssa ja vastustatte kaikkea nationalismia, joiden avulla pyritään korjaamaan tilannetta oman edun mukaisesti. Mikä teidän tässä suhteessa on? Mikä teidän taktiikkanne tässä suhteessa on? We, uh, rightly seem to return to the, uh... Vaikuttaa siltä, että palaamme tähän päivän peruskysymykseen. Tämä on kuitenkin toinen tärkeä näkökohta, sillä EKP, kun se hoitaa tehtäviään, on ehdottomasti myöskin lisännyt altistumistaan Kreikan, Portugalin, Irlannin ja muiden kaltaisille maille. Kun EKP ottaa pääomaa, niin tuo pääoma luokitellaan erilaisiin riskikategorioihin. Sen jälkeen tehdään leikkauksia tähän pääomaan niin, että arvo laskee silloin, kun se kirjataan pääomaksi EKPlle. Arvolasku perustuu markkinahintoihin silloin, kun mitä, tai silloin kun markkinahinto ei ole niin hyvin varovaiselle mallille. Nyt tällä hetkellä eri kansalliset keskuspankit soveltavat tätä arvonlaskua ja niin, anteeksi, ne, joilla on siis yhteiset säännöt, mutta kohta meillä on yhteinen foorumi, jossa näin tehdään. Totean tämän, jotta voin todeta, että ne vakuudet, jotka meillä ovat, on, ovat nyt jo aliarvostettuja. Olemme myös äh, lakkauttaneet kaiken, kaiken vakuuksen laajentamisen vuodesta 2010. Arvopaperiohjelmassa pidämme velkakirjoja maturiteettiin asti. Jos siis mitään luottotapahtumaa ei tapahdu, niin markkinahintojen vaihtelut eivät vaikuta näiden velkakirjojen lopulliseen arvoon. Siitä syystä olemme yksittäin ja yhdessä ryhtyneet erilaisiin varotoimiin sekä EKPssä että kansallisissa pankeissa, sillä jos jotain tappioita tulee, niin kansalliset pankit ovat maksumiehinä oman pääoma-avaimensa pohjalta. Ja jos mitä luottotapahtumaa ei synny, niin tilanne on kyllä aika turvallinen. Mutta kuten totesin aikaisemmin, jos sitten taas luottotapahtumia syntyy, niin kaikkien toimijoiden pitäisi tietää, että Eli velkaa ei silloin makseta tässä kyselyhetken alussa todettiin, että Kreikalla edelleen on pääsen alijäämä, joka on noin kolme, yli kolme prosenttia, joka täytyy rahoittaa. Kreikan pankkeen täytyy syyttä, syytää uutta pääomaa, vaikka velanmaksu ei tapahdu. Meidän pitäisi olla tietoisia näistä kustannuksista. Olemmeko valmiita siihen? And the final question, uh, from... Ja viimeinen kysymys EPPltä, Gay Mitchell. Thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän herra Draghia. Oletteko samaa mieltä siitä, että euroalue tarvitsee onnistumisen? Ja olisitteko vielä samaa mieltä siitä, että paras keino tässä tapauksessa olisi Irlannin tapaus. Irlanti tarvitsee pääomavirtaa ja luottamusta. Irlannin hallitus ja parlamentti ovat te- tekevät välttämättömiä päätöksiä, jotta tartutaan tähän kassavirtakysymykseen. Te lainaatte pankeille noin 150-160 miljardia euroa likviditeettirahastoista, jotka sitten saadaan kahden viikon alueella. Yksi ainoa asia, jonka voisitte tehdä auttaaksenne pullottamuksen palauttamisessa, ei vain Irlannissa, vaan koko euroalueella, olisi siinä, että nämä rahat antaisiin keski- ja pitkällä aikavälillä. Samat rahat, miksi se pitäisi palauttaa 14 päivän kuluttua? Oletteko samaa, että näin pitäisi tehdä ja kannattaisi tehdä ja kannattaisi tutkia myös? Kiitoksia. We, um, well, first uh, one has to say that... Uh... Niin, kiitoksia. Ensinnäkin täytyy sanoa, että kyllä Irlannissa on saatu paljon aikaiseksi kriisin puhkeamisen jälkeen. Jos en ole väärässä, niin vaihtotasevaje on ollut noin 10 prosentin luokkaa Irlannissa. Nyt se on ylijäämäinen, nyt vaihtotase on ylijäämäinen. Eli tämä on merkki siitä, että paljon on tehty. Se, mitä olemme tarkastelleet, on se, että onko keskipitkän aikavälin äh, tarjouksessa toimittu niin, että otamme käyttöön selektiivistä politiikkaa, joka on taas ristiriidassa tämän hintavakaustavoitteemme kanssa. Sillä jos meillä on keskipitkän aikavälin tavoite, niin se merkitsee sitä, että me tarjoamme likviditeettiä pysyvältä pohjalta, riippumatta siitä, mitä hintaodotuksia meillä on. Totean näin, koska tämä olisi se ajatus, joka meidän täytyy pitää mielessä, kun arvioimme tilannetta. Se antaa tietysti luottamusta Irlannille, mutta sitä täytyy arvioida suhteessa siihen, että meidän täytyy olla vapaita käyttämään rahoituspolitiikkaa eh, hintavakauden saavuttamiseksi. Ja toinen pohdinta sitten liittyy siihen, että jos näin toimitaan yhden maan kohdalla, niin miksi sitten ei tehdä näin toisten maiden kohdalla, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa? Jos näin tehdään kaikissa maissa, niin sittenhän meillä ei ole rahoituspolitiikkaa. Kaikki likviditeetti on, on jäädytetty keskipitkällä aikavälillä. Eli olemme tietoisia siitä, että suurta edistystä tapahtuisi, älkää nyt tätä ymmärtäkö väärin mutta meidän täytyy aina sitten punnita näitä eri vaihtoehtoja keskenään. Kiitoksia. Right. Uh, thank you very much. That's the end of the... E- Kiitoksia. Tähän päättyy tämä EKP-osuus. Nyt siirrytään ESRB-osuuteen. Ja muistio on kierrätetty eri ryhmille. Siinä on ehdotettu, että koska meillä on ajasta hiukan tiukkaa, niin liittäisimme yhteen kysymykset. Joten ehdotus on, otetaan EPP, SD, ALDE. Only I'm missing the EPP question. Nyt sitten aloitan teistä Uudo SD-ryhmästä. Mr. Draghi, if you allow me, I, I use my native tongue, that is German. Jos sopii, puhun äidinkieltäni, eli saksaa. Eli ihan hetki. Yourself to listen to it. Okay. Herr Draghi, dieser Ausschuss, dieses Parlament hat eine... Päivittäin Draghi. Tämä parlamentti on tehnyt paljon vahvistaakseen EKPn roolia. vartijärjestelmän riskin neuvoston roolia. Haluaisimme tietää, onko se ollut hyvä investointi. No sen tietysti, se tietysti selviää vasta ajan kanssa. Meitä yhdistävät jäsenvaltiot ja muutkin siitä, että olemme sitoutuneet tähän asiaan, mutta aina vaikuttaa siltä, että olemme menossa väärään suuntaan. Jos puhutaan luottoluokituslaitoksista, niin silloin kyseessä ovat väärät laitokset. Jos puhutaan suurista pankeista, mainitsitte pankit, niin silloin ovat kyseessä väärät pankit. Ja jos sitten taas puhutaan arvopaperialasta, niin meille sanotaan, että niin kun puhutaan lyhyeksi myynnistä tai muusta, niin sanotaan, että me, me menee liian riittävän pitkälle. Edustaja Lambert oli aivan oikeassa todetessaan, että tässä mennään aina pidemmälle kuin mikä EKPn toimivalta on. Ja mennään niille aloille, jotka kuuluvat kansallisen budjetin piiriin. Jos teidät valitaan, niin ehdottaisin kyllä, että pitäydytte roolissanne ja käytte vuoropuhelua kanssamme. Kysymykseni on se, että voisitteko rikkoa tabun, joka koskee sitä, että vältellään keskustelua. Aina vaikuttaa siltä, että puhutaan vääristä asioista, kun halutaan puhua rahoitusmarkkinoiden riskeistä. Eli pyritään nyt valaisemaan kaikkea tätä niin, että ymmärrän mistä on paremmin kysymys. Siitä olisi hyötyä, kun tarkastellaan suhdettamme. After hold in your mind the answers to that question. Niin voitte pitää vastauksen mielessäni tähän, koska olen ryhmitellyt näitä kysymyksiä nyt. Silvi. Kiitos. Niin kuin Udo toisti, viime vuonna taistelimme kovasti sen puolesta, että eurooppalainen valvonta syntyisi. Larosier mietinnön ehdotuksen valossa erityisesti Euroopan parlamentti haluaa teidän kanssaan vielä käyttää 30 minuuttia, koska me tappelimme sen puolesta, että ainakin EKPn johtaja johtaisi järjestelmäriskikomiteaa Euroopassa. Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen ilmiön. Nimittäin huolimatta äänestyksestä täällä parlamentissa, joka sai yli 80 prosenttia äänistä ja yksimielisen kannan neuvostosta, niin jotkut kansalliset valvojat yrittävät vieläkin toimia Euroopasta valvontaa vastaan. Voisitteko meidän edessämme tänään sitoutua siihen, että puolustatte edistystä, jota olemme yrittäneet saada aikaan, mitä tulee valvontaan, joka on todellakin aidosti eurooppalaista valvontaa, koska äsken sanoitte EKPllä e tuo henkilöstökuntaan asiantuntevuutta, sitä tulee myös autoriteetteja, joita pääjohtaja sille antaa tällaisen ylikansallisen järjestelmäriskikomitean johdossa, jota toimitaan niin, että ei käy niin kuin on muodossa tällä hetkellä ilmeisesti, mitä tulee yksittäisiin sääntökirjoihin, että ihmiset pyrkivät maksimiharmonisaation minimivaatimuksiin. Tämä tarkoittaa hyvällä Ranskalla ei juuri yhtään mitään juurikaan, joten sitoudutteko tänään siihen, että pyritään toimimaan niin, että ei palata taaksepäin, mitä tulee eurooppalaiseen rahoitusmarkkinoiden valvontaan, vaan saamme yhdet ainoat säännöt, yhden, yhdet täytäntöpanon säännöt ja tukitoimet, niin kuin tällä jargonilla sanotaan backup measures, ovat käytössä kaikille samat. Uh, thank you, uh, Vicky. Kiitoksia, Vicky. Thank you, Mr. Draghi. Um... Kiitos Kiitokset siitä, mitä te sanoitte, että pitää valvoa tätä tasapainoa ja sitä, että maat voivat käyttää välineitä, jotka eivät ole ainoastaan monetaarisia. Haluaisin palata kommentteihin, mitä te teitte Baselista, koska tiedän, että se on lähellä sydäntänne. Täällä näin. Niin, Baseliin. Eh, minä luin myös Delarosin suositukset tästä yhteisestä sääntökirjasta ja se, mikä oli minusta tärkeää, oli se, että meidän täytyisi poistaa kansalliset poikkeukset, jotka vääristävät sisämarkkinoita. Ja samassa kohdassa täytyy myös varmistaa, että jäsenvaltioilla on joustavuutta ja että ne voivat toimia tavallaan tiukemmin, kun ne pyrkivät edistämään ja varmistamaan vakautta. Mutta sitten luin CDR nelosesta ja se oli aikamoinen painajainen lukea sen vuoksi, että minusta siinä taas sitten tavallaan lähdetään siitä, että on kansallisia vääristymiä ja poistetaan nämä Baselin sitoumukset ja että se, missä maksimaalisesti harmonisoidaan, on nimenomaan nämä tasot. Eli jäsenvaltioilla ei olisi mahdollista käyttää näitä välineitä, jolla se pyrkii vakauttamaan talous, taloutensa ja markkinansa. Te kävitte USAssa hiljan ja puhuitte siellä ja sanoitte, että, että te laskette sen varaan, että Basel 3 tulee toimeen. Voimmeko luottaa siihen? We'll have answers to the first round of questions. Vastaukset ensimmäiseen kysymyskierrokseen. First, first answers to Mr. Bullman. Ensinnäkin edustaja Bullmanilla. Olen aivan samaa mieltä kanssanne. Meidän täytyy käydä hedelmällistä keskustelua. Inspiraation päälähde tässä hyvin arkaluontoisessa rajassa EKPn toimivallan ja laajemmin ottaen poliittisen maailman välillä on juuri tämä paikka. Mä olen siis aivan samaa mieltä kanssa, niin meidän täytyy olla tietoisia siitä, mikä meidän mandaattimme on, keskittyä siihen. Ja jatkaa hedelmällistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Edustaja Goulart. Lavoisier-kompromissi on hyvä. Suurin osa meistä olisi halunnut, että se olisi ollut kunnianhimoisempi, mutta se mikä se nyt on, oli mahdollista saavuttaa. Sitä aiotaan tarkistaa kuitenkin säännöllisesti. Meidän täytyy katsoa, miten se toimii. Täytyy katsoa, ne toimivaltuudet, joita EBA ja, ES, EBA ja ESA saavat, ovat erityisen tärkeitä. Mutta ilman kansallisia valvontaviranomaisia, riippumatta siitä, minkälainen järjestelmä otetaan käyttöön, niin koko järjestelmä ei toimi. Yhteistyö merkitsee sitä, että meidän täytyy olla valmiita jakamaan tietoa, alistumaan vertaisarvioinnille, olemaan avoimia. Tämä siis kaiken kaikkiaan merkitsee sitä, että täytyy olla uskottava. Ja tämä on ehkä se kaikkein tärkein instanssi, jossa meillä on mahdollisuus arvioida tilannetta. Enkä minä voi tänään nyt mitenkään sitoutua siihen, etteikö peräännytä siitä, mikä tällä hetkellä on voimassa. Olen aivan liian tietoinen siitä, miten asteittain Euroopan rakentaminen etenee. Ja tiedän myös aivan varmasti sen, että jollei meillä ole hyvää pankkivalvontajärjestelmää käytössä – niin emme kykene enää ratkaisemaan tulevia ongelmia, joita meillä syntyy näissä rajoja ylittävissä instituutioissa. Varmaankin vastasin. Anteeksi, en halua nyt mitenkään jarrutella, mutta puhun nyt englanniksi. Tietysti meillä on hedelmäinen keskustelu tulossa, mutta ei siinä ollut kysymys. Mutta kysymys oli se, että minkä tyyppisiä asioita opitaan kriisistä – jotta voimme käydä vuoropuhelua kriittisten toimijoiden käyttäytymisestä. Sillä meille usein sanotaan, että kun teemme lainsäädäntöä, niin olemme väärässä. Kun katsotaan markkinoita ja kuunnellaan markkinoita, niin sanotaan, että me olemme aivan liian kunnianhimoisia. Millä tavalla voitte auttaa meitä suhtautumaan näihin tapahtumiin ja tabuihin niin, että emme keskustele kriittisten toimijoiden käytöksestä? Vastaus niin voin vastata paremmin tämä kysymyksenne. Käsittääkseni EKP ja parlamentti ovat työskennelleet yhteistyössä hyvin monissa eri asioissa ja saaneet aikaiseksi hyviä lopputuloksia. Mielestäni oleellista on, että näin jatketaan ja vahvistetaan tilannetta niin, että Euroopan parlamentin tavoitteet voidaan saavuttaa. Vastaako nyt kysymyksenne vai jos en, niin sanokaa se vain suoraan. Niin me tulemme puhumaan tästä ihan taatusti tulevaisuudessa ja odotan sitä, koska meidän on tehtävä enemmän. Meidän on tehtävä enemmän kuin toi. Or two. Certainly. Odotan sitä kyllä toki. Sylvie. <laughs> Okay. No, but the, met, the method, the method is, is what matters. Niin metodilla on merkitystä, substanssitisesti on eri ilmeisesti. Mutta Rova Ford, sanoisin yleisellä tasolla, että on yksi asia, jonka haluan Basel kolmosesta sanoa. Niin näen nyt teidät siellä. Basel kolmosesta siis. Kyllä, on totta. Minä sanoin tämän. Mutta itse asiassa sanoin kyllä näin. USA ja Eurooppa omaavat aivan erityisvastuun siitä, että täysin toteutetaan ja johdonmukaisella tavalla toteutetaan Basel kolmosen sääntöjä. Jos kaksi järjestelmää tässä epäonnistuu, kaikki muukaan maailma ei sitäkään voida odottaa, että se noudattaisi näitä sääntöjä. Toiseksi, näin sanoin pankkiireille. Pankkiirit edelleen haluavat yhtenäisiä mahdollisuuksia. Sanotaan, että USA-pankkiirit sanotaan että Euroopan pankkiirit pankkiirit saavat poikkeuslupia Basel 3. Eurooppalaiset pankkiirit taas sanotaan aivan samaa USA-laisista pankeista ja niiden johtajista, mutta pankkiirit puhuvat näin ja samanaikaisesti ne yrittävät heikentää Basel 3 omissa kansallisissa järjestelmissään, joten niilläkin on aivan oma erityisvastuunsa. Tämän halusin sanoa. Sitten joustavuudesta sillä, että ollaan tiukempia kuin vaaditaan Basel kolmosessa, niin suoraan sanottuna en tiedä, minkälaista dialogia komissiossa tästä on käyty. FS päässä aina sanottiin, että Basel 3 minivaatimuksia aina tämä voidaan ylittää. Siis näin sanottiin rahoitusvakuutuskomiteassa. Asia pitää tarkastella EUn tilannetta, jossa se nyt on. Mutta varmastikin minä olisin sitä mieltä, että me kaikki teemme yhdessä työtä ja näin keskinäiset selitykset ja keskinäinen avoimuus ovat tarpeen, mihin suuntaan sitten mennäänkin. Kiitos. Now we go Jean... Jean-Paul on tullut paikalle, joten Jean-Paul saat esittää ensimmäisen kysymyksen seuraavassa vaiheessa. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, hyvä pääjohtaja. Teistä tulee riskikomitean puheenjohtaja ja valtionvelkakriisi, jonka kaikki tunnemme, on tietysti yksi osa järjestelmän riskiä. Haluaisin vain tietää, mikä teidän mielestänne tänä päivänä on myös joku muu syy järjestelmän riskille. Siihen kannattaa kiinnittää kaikki huomioon. That's uh, short and sweet, but I'm sure it's a long list. Nyt sitten Seuraavana Sven vihreistä. Herr Gouverneur, Niin, hyvä herra ehdokas. Minulla on kysymys, joka liittyy nimenomaan Euroopan riskikomitean me parlamenttina olemme yhdessä pyrkineet siihen, että, tämä, että perustettiin tämmöinen tieteellinen komitea, että se saisi vahvemmat äh, toimivaltuudet, artikla 12. Äh, Euroopan riskikomitean säännöissä sanoo, että täytyy huolehtia siitä, että tämän tieteellisen komitean puheenjohtaja kun teidät vahvistetaan, niin että te toimitte hänen kanssaan. Oletteko te samaa mieltä ja tulkitsetteko sitä laajaksi? laajasti. Eli tuleeko tämä la- tieteellinen komitea saamaan hyvän laajan mandaatin, että se voi toimia itsenäisesti ja että se voi itsenäisesti myös käsitellä asioita, eikä ainoastaan teidän yksityiskohtaisten kysymysten pohjalta, vaan että se voi myös ryhtyä omin aloitteisiin ja sen lisäksi huolehditteko te siitä, että tämä komitea saa myös tuloksensa, äh, mikäli soveliasta julkaista? Um, and, yeah, and Jürgen Jürgen Also meine Fragen... Minun äh, kysymykseni on itse asiassa jo katettu ja koskapa aikaa niin vähän, niin eh, eh, jätän eh, enemmän aikaa vastauksille. Okay, and the final question. Ja vielä viimeinen kysymys. Grazie Presidente, Governatore Draghi, la ringrazio per essere qui con noi e le do... Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tulleet tänne ja toivottaa teidät tervetulleeksi. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy tähän luottolaitoksiin ja niiden, niillä on valtava nimenomaan valta. Mitä mieltä te olette siitä, että esimerkiksi kolme amerikkalaista yritystä oikeastaan kontrolloi kaikkia markkinoita ja välillä ne tekevät sitten virheitä, kuten esimerkiksi Lehman Brothers. Eikä niiden ole tarvinnut tästä kantaa mitään seuraamuksia. Ja sitten kun yksi tällainen suuri laitos tekee virheen, niin esimerkiksi Eurooppa kärsii siitä. Me äänestimme viime viikolla päätöslauselmasta, jossa me halusimme enemmän valvontaa eh, ja myös vastuun kantamista. Mitä mieltä te olette siitä ja mitä aloitteita te ehdotatte niin, että saataisiin aikaiseksi enemmän avoimuutta ja kilpailukykyä ja vastuun kantamista. Sitten eh, no, Kreikasta ja Portugalista te olette jo puhuneet. Ja olemme jo nähneet, että kun on kysymys tällaisista tapauksista, niin millä tavalla järjestelmäriskikomitea olisi voinut tavallaan puuttua asiaan, tai EKP olisi voinut puuttua asiaan? Olisiko pitänyt olla jonkinnäköinen tällainen ennakkovaroitusjärjestelmä? Olisiko se mahdollinen ratkaisu? Right, so that's the... Siinä sitten viimeiset kysymykset. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Sister Gozes Vastattakseni kysymykseenne, olen pohtinut sitä, mitä voisi sanoa, mitkä ne systeemiset tekijät ovat, jotka tällä hetkellä ovat olemassa. Ja mitä aiomme tehdä niiden suhteen. Tämä on mielestäni hyvä kysymys, joka ikään kuin kartoittaisi sen, mitä meillä vielä puuttuu tästä rahoitusjärjestelmäuudistuksestamme. Ensimmäinen asia, joka täytyisi varmistaa, liittyy siihen, mitä jo aiemminkin totesin, kun vastasin edustaja Fordille. Meidän täytyy varmistautua siitä, että Basel 3 täytäntöön pannaan täysin johdonmukaisesti kaikkialla. Korkeampi pääoma ja parempi laatuinen pääoma. Likviditeettisäännökset, Mm, niitä ei tarkastella täysin, mutta ne täytyy ottaa käytäntöön sitten, kun tämä niin sanottu vaikutusarviointi on tehty. Toinen kohta koskee sitä, mitä tehdään näiden suurten järjestelmäinstituutioiden kanssa, jotka ovat kaikkein eniten vastuussa tästä moraalikadosta tänä päivänä. Meillä on kolme eri kanavaiden avulla toimia. Ensinnäkin pääoman lisääminen, lisäpääomaa sinne enemmän kuin muualle. Ja toiseksi järjestelmä, ja tämä on ehkä kaikkein tärkein osio, mutta myös kaikkein vaikein järjestelmä, joka kykenee hoitamaan suuren epäonnistumisen ilman, että veromaksaja joutuu siitä maksamaan tai että markkinat vääristyvät. Komissio on tältä kannalla. Minä minäkin olen ja pidän tästä vaiheen lähestymistavasta ehdotuksessa. Minusta meidän täytyy rajoittaa kansallista harkintavaltaa tässä suhteessa. Sillä tietyt asiat eivät ratkea muuta kuin yhteisötasolla. Millä tavalla siis suhtaudumme epäonnistumiseen, mm, kenen kimppuun hyökätään ja ketä suojataan – tilanteessa. Tilanne täytyy olla sama kaikille. Joka tapauksessa tärkeä askel eteenpäin on kyseessä. Ja kolmas osio koskee sitä, millä tavalla valvojista tehdään riippumattomia vahvempia suhteessa näihin suuriin pankkeihin ja niiden hallintoneuvostoihin, sillä hyvin monissa tapauksissa meillä on sellaisia valvojia, jotka ovat hallituksista tai julkisista lähteistä riippuvaisia. Silloin selkeästi on olemassa eturistiriita. Nämä ovat siis ne kolme kanavaa, joiden parissa täytyy työskennellä, jotta voidaan vähentää näiden suurten instituutioiden moraalikatoa. Toiseksi meillä on tämä varjopankkitoiminta. Meidän täytyy paremmin säännellä ja syvemmin säännellä näitä säädeltyjä instituutioita, mutta vaarana silloin on se, että monet toiminnot siirtyvät tuonne varjoon, varjopankkeihin. Ensinnä täytyy luonnostella tämän varjopankkijärjestelmän ääret, eli minkä sisälle me keskitämme toimintamme. Ja vastauksena on, että keskitämme toiminnan kaikkeen varjopankinnassa, joka liittyy luottojen välittämiseen. Tavoitteena on siis se, että jos joku toimii kuten pankki, vaikka sitä pankiksi nimitettäisikään, sen täytyy alistua samoihin sääntöihin kuin pankin. Toisin sanoen, samanlaiset riskit, samanlainen sääntely. Näin me tässä menettelemme tässä varjopankkijärjestelyssä. Ja sitten lopuksi meillä on nämä off-the-counter johdannaiset, OTC, johdannaiset. Jotkut ovat todenneet, että ne ovat erityisen tärkeä kanava riskien kanavoimiselle. Samalla ei saa unohtaa sitä, että liimenin jälkeisinä päivinä emme tienneet mitään edes OTC-johdannaismarkkinoiden suuruudesta. Saatatte muistaa, miten luvut muuttuivat päivästä toiseen. Ensimmäinen asia siis on se, että saadaan lisätietoa ja toimintamme tavoite oli se, että keskitettiin johdannaisten kauppa niin, että niitä täytyisi käsitellä keskeisellä, keskityllä foorumilla. Että tiedetään kuka, kuinka paljon vakuuksia, kuinka paljon pääomaa, miten vakuuksia hoidetaan ja niin edelleen. Kaikki tiedot, joita meillä ei ollut vuonna 2008 ja 2009. Johdannaiset, jotka siis keskitetään, niitä, kohd- niitä kohdellaan sääntelynäkökulmasta katsoen suositummalla tavalla kuin niitä, joita ei voida erityisominaisuuksiensa vuoksi keskittää. Mutta kaikkien näiden täytyy tarjota kaikki tiedot yksittäisissä instituutioissa. Ja tämä tehdään siis valvontasyystä ja niin edelleen. Nämä ovat siis ne tärkeät osiot, joissa meidän täytyy työskennellä voimakkaasti. Ja huippukokouksessa marraskuussa G20 huippukokouksessa aiotaan esittää tässä suhteessa näkemyksiä, mutta paljon enemmän täytyy tehdä myös tulevina vuosina. Tie on siis selvä, tiedämme mihin haluamme mennä Tiedän, että me voimme taistella tätä yhteistä intressiä vastaan, mutta meidän täytyy olla kovin reaktiivisia. Tähän mennessä kuitenkin on saatu ihan hyviä lopputuloksia. Ei, olette varmaan jo vihainen minulle. Tähän meni niin kauan. Ja sitten tämä riippumaton neuvoa antava neuvosto. Minun vastauksen tähän on se, että se, että meillä tällainen neuvosto on ja sen lisäarvo on nimenomaan sen riippumattomuudessa. Vastaukseni on siis, että sen tulisi tarjota neuvojaan riippumattomalla tavalla. En ymmärtänyt ehkä aivan teidän kysymystänne, joka koski tätä riippumatonta neuvoa antavaa neuvostoa, että se kykensi toimimaan riippumattomasti English, perhaps that's clearer. Puhun englantia, ehkä se lopuksi on selvempää ja lopultakin. Mehän tulemme kaikki puhumaan täällä Euroopassa jossain kohtaa pelkästään englantia. Siis kysymykseni kuuluu, artiklan 12.3 mukaisesti siellä sanotaan, että to, varsin selvästi, että neuvosto toimii puolesta ja pyynnöstä, puheenjohtajan pyynnöstä. Joten te mahdollisena puheenjohtajana Annatteko te mandaatin neuvostolle, jotta se voi laatia omat kysymyksensä ja annetaan kunnollisia vastauksia, äh, neuvoja ESRPlle vai mikrohallinnoitteko tätä tieteellistä komiteaa ja annatteko heidän, ainakin silloin kun se on sopivaa, että ne julkistaisivat, he julkistaisivat myös tutkimustuloksensa? Äh, Mikrohallinnointi ei ole minun tyyliäni. Niin minä tulen yliopistomaailmasta kyllä, joten tiedän kyllä, mitä tarkoittaa riippumaton neuvonanto. Mielestäni äh, lisäarvo, joka tähän neuvostoon liittyy, on juuri se riippumattomuus. Muutoinhan emme sellaista edes tarvitsisi. Mitä sitten tulee siihen julkaisupuolen tämmöisen kollegiallinen päätös ja meidän sitten pitää yhdessä päättää SRBssä. Joten en suljeta pois, mutta minun täytyy vain kuunnella mitä muut, kuunnella mitä muut järjestelmäriskikomitean jäsenet tästä sanovat. Kiitos. Ää... Mr. Mr. Morganti. Yeah. Mr. Yeah. Uh, no, Mr. Clute just repeated. Okay. Yeah. Um, the, um, the credit rating agencies... Uh, Luottoluokituslaitokset ja kokemus niistä on ollut aivan oikeutusti arvosteltua laajalti kriisin aikana ja sen jälkeenkin itse asiassa. Moniin toimiin on ryhdytty USAssa myös Euroopassa, jotta voitaisiin tarttua näihin kaikkein tärke- törkeimpiin äh, jäävyyskysymyksiin, jotka vaivaavat luottoluokituslaitoksia, joten nyt on olemassa suurempaa avoimuutta, se on varmistettu, on täysin erotettu neuvoantava puoli ja luottoluokitustehtävä ja näin edelleen, näin edelleen. On olemassa hanke, jonka tarkoituksena on päästä eroon näistä luottamuslaitoksista. Sanon vain tällä sitä, että paljon asiaan kiinnitetään huomiota maailmalla. Ja tässä meidän täytyy tarkastella kolmea ihmisryhmää, sääntelijöitä, investoijia ja mm, arvoperiliikelaskijoita. Me voimme puhua sääntelijöistä. Kuten te tiedätte, lainsäädäntö esti sen, että käytetään luottoluokituksia niiden sääntelykehyksissä. Basel 3 käyttää CRAA-ruokituksia, kun se arvioi pankkien, pankkien riskejä, mutta tämä ei tule kyllä olemaan ainoa tapa, jolla riskejä mitataan samalla tavalla Mekin arvioimme vakuuksia EKPssä, me vain tarkastelemme luottoluokituslaitosten luokituksia, mutta meillä on myös omat tapamme arvioida riskejä eri laitoksissa ja pankeissa. Sanoisin, että perimmäinen tarkoitus on päättää, mikä on riski ja mikä ei ja kuinka suuri os, kuinka paljon riskejä liittyy tiettyihin omaisuuseriin, mutta tämä ei ole mikään helppo tavoite ja me olemme kokeneet tämän investoijien kanssa. Olisi aika hämmästynyt itse asiassa, jos saisi tietää, että juuri investoijat, instituut, in, institutionaaliset investoijat ovat huolissaan luottoluokituksesta ja välittävät niistä, koska usein niillä ei ole in-house-kykyä arvioida riskejä itse. Ja näin ollen tämä on helppo tapa edetä riippumatta siitä, kuinka epätäydellistä tämä kaikki on. Siis tällä tarkoitan sitä, että jälleen meillä on tavoite sääntelijöinä käyttää mahdollisimman paljon hyväksemme omaa riskiarviointikykyämme se ei ole mikään helppo asia toteuttaa käytännössä, tiedämme, jos, ja tiedämme kenen puoleen sitten kääntyä. Kiitoksia. Kiitos. Tämä lopettaa kysymys-vastauskierroksen. Nyt teidän täytyy vielä esittää tämän loppulausunto. Jos teillä on jotakin vielä mielessä, joka on jäänyt sanomatta ehkä kahden ja puolen tunnin jälkeen, niin nyt teillä on tilaisuus sanoa tämä. Very short closing statement, really. It... Ihan lyhyesti vain. Tämä on ensimmäinen kokemukseni demokraattisesta vastuullisuudesta ja tämä on ollut oikein mielenkiintoista. Ja olen kyllä todella kovasti saanut oppia tällä asia, joka on minulle myös hyvin tärkeä. Siitä syystä olen kovin kiitollinen kaikista kysymyksistä, joita esititte. Thank you very much. Well, if all goes well, we'll be having you. Kiitoksia, jos kaikki sujuu hyvin, niin tulette tänne vierailulle kuusikin kertaa vuodessa ja tutustumme varsin hyvin siinä vaiheessa sitten. Nyt menettelytapa on nyt seuraava, että sali pitää tyhjentää muista kuin parlamentin jäsenistä ja avustajista. Ja tietenkin virkamiehet voivat myös jäädä. Sitten on myös tällainen viiden minuutin vaihe, jossa ryhmät voivat keskenään keskustella ennen kuin palataan avoimeen yhteiseen keskusteluun.